kutsuma aiheena unionin tila. Mukavaa, että voin toivottaa teidät tervetulleeksi jälleen puheenjohtaja Juncker tänne täysistuntoon esittelemään unionin tilaa. Tästä on tullut tärkeä hetki unionin politiikassa, kun keskustelemme unionin tilasta. On hyvä keskustella siitä, mitä viime vuonna on saatu aikaiseksi ja katsoa eteenpäin puhua tulevan vuoden työstä. Näin unionin tilapuhe on osa demokraattisen Euroopan unionin työtä. Tänään toista kertaa te, komission puheenjohtaja, pidätte unionin tilapuheen. Viime vuonna sanoitte, että te, puheenjohtaja Juncker, haluatte olla tuotteena mukana siinä, että parannetaan – Euroopan unionin tilaa. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa 2014 saitte aikaan lisää parlamentaarista demokratiaa Euroopan unioniin. Se on hyvä. Yhdessä me voivat kulkea tätä tietä eteenpäin. Meillä on valtavasti tiedotusvälineiden edustajia täällä läsnä – Siksi voidaan todeta, että komission puheenjohtajan puhe on erityinen tapahtuma myös parlamentin vuosittaisessa työssä. Meillä on historialliset haasteet edessämme, kun ajattelemme mantereemme ja Euroopan unionin tilaa. Puheenjohtaja Juncker pari päivää ennen Bratislavan 27 hallituksen valtion puheenjohtajan kokousta. Teillä on mahdollisuus varmasti osoittaa, miten yhtenäisenä Euroopan on nyt edettävä. Tiedän, että te ja kollegionne teitte paljon työtä tämän puheen alla. Mielellämme kuuntelemme nyt tätä puhetta. Teillä on puheenjohtaja puheenvuoro. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Vuosi sitten syyskuussa 2015 unionin tilaa koskevassa puheessani totesin, että Euroopan unionin tila jätti toivomisen varaa. Eurooppaa ei ollut tarpeeksi, näin minä silloin totesin, eikä riittävästi unionia täällä Euroopassa. Vuotta myöhemmin sama toteamus yhä pitää paikkansa, vaikka edistysaskelia onkin otettu. Euroopan unioni ei tällä hetkellä ole parhaassa iskussa. Monia, monet asiat eivät ole kääntyneet paremmaksi ja on syytä olettaa, että olemme Euroopan unionin eksistentiaalisessa kriisissä ainakin osittain. Niiden alueiden lukumäärä, joilla me spontaanisti tai ei spontaanisti em, emme löydä yhteisymmärrystä, on liian suuri. Ja ne alueet, niitä, joilla löydämme yhteisymmärryksen helposti, on liian pieni. Hyvin usein kansalliset intressit ajavat eurooppalaisuuden ohi jotta emme ymmärtäisi toisiamme väärin. Emme voi viedä eteenpäin Euroopan unionia kansallisvaltioiden kustannuksella. Eurooppa ei saa muuttua värittömäksi, homogeeniseksi integraatio magmaksi, sillä Eurooppa elää monimuotoisuudestaan komissio ei todellakaan aio, toisin kuin usein väitetään, räjäyttää kansallisvaltioita hajalle. Emme me ole mitään nihilistejä todellakaan. Emme halua tuhota mitään. Olemme rakentajia, jotka haluavat ei enemmän Eurooppaa, vaan paikoitellen parempaa Eurooppaa. Eurooppa ei koskaan saa tulla yhtenäiseksi valtioksi. Se ei ole oikea tie, mutta usein syntyy repeämiä ja halkeamia. Usein on mukavuuden haluista fragmentointia siellä, missä pelätään enemmän unionia. Tämä ilahduttaa populisteja, ja, jotka lukevat galluppeja, mutta populismi ei ratkaise ongelmia. Päinvastoin se luo ongelmia ja meidän on puolustauduttava sitä vastaan. On korkea aika tehdä rehellinen katsaus Euroopan unionin tilaan. Työttömyys Euroopassa on yhä edelleen liian korkea, vaikkakin 2013 tähän päivään on luotu kahdeksan miljoonaa työpaikkaa ja työllisyysluvut paranevat koko ajan. Silti sosiaalinen eriarvoisuus on yhä ongelma. Siksi meidän on työskenneltävä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden peruspilarin vahvistamiseksi ja näin tulemme tekemään tulevaisuudessakin. Eurooppa ei ole kyllin sosiaalinen. Se meidän on muutettava. die Schuldenstände in der Europäischen Union. Euroopan unionin velka on yhä myös liian korkea. 6,3 prosentin alijäämä on laskenut vähän yli yhteen prosenttiin vuodesta 2008. Silti ongelmia on yhä, vaikka todellakin vakaussopimus on osoittanut vaikuttavuutensa. Siitä ei saa tulla joustavuussopimus, vaan se, sitä täytyy soveltaa älykkäällä joustavuudella, nimittäin siten, että se ei jarruta eikä estä talouskasvua. Mitä meitä katsotaan myös kaukaa meidän ystävämme ja kumppanimme kaikkialla maailmassa, jotka kaikki pahoittelevat Brexitiä suuresti, kysyvät aivan oikeasti, onko brittien päätös Euroopan unionin lopun alku. Sanon tässä tänään, että kunnioitamme ilman muuta brittien päätöstä, mutta Eurooppa unioni, Euroopan unioni ei ole vaarassa. Joten olisimme hyvin iloisia, jos brittien lähtö Euroopan unionista toteutuisi mahdollisimman pian, jotta päivittäin kasvava epävarmuuden kierre voitaisiin katkaista. Und damit wir ja jotta voisimme rakentaa ystävyyden pohjalle uudelleen meidän suhdettamme Iso-Britanniaan. Tähän uuteen suhteeseen kuuluu se, että vain se voi saada rajattomat pääsyt sisämarkkinoille, joka takaa ihmisten vapaan liikkuvuuden. Emme tule antamaan mitään mittatilaus sisämarkkinoita Briteille. Meidän kumppanit, kumppanimme kysyvät meiltä hyvin usein, mihin Euroopan unioni kykenee? Kykeneekö se ylimalkaan tekemään kauppasopimuksia muun maailman kanssa? Meillä, me olemme maailman suurin kauppakumppani ja meillä on kauppasopimuksia 140 valtion kanssa. Minä en ole mikään fanaattinen rauhanpuhuja, mutta silti kannatan sitä, että me emme jätä työllisyysnäkymiä ulos kauppasopimuksen ähm, tarkastelusta. Kauppa tarkoittaa lisää työpaikkoja. 30 miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa riippuu viennistä ja yksi seitsemästä työpaikastamme on riippuvainen viennistämme muihin maihin yksi miljardi enemmän vientivolyymiä luo 14 000 työpaikkaa Eurooppaan ja ennen kaikkea tämän takia olen Kanadan kanssa solmittavan kauppasopimuksen kannalla. Se on paras ja edistyksellisin kauppasopimus, jonka olemme solmineet. die Garantien, die wir brauchen. Takeet, joita me tarvitsemme, ne voidaan tarkan, tarkasti ilmaista ratifiointiprosessin kuluessa, mutta jälkineuvotteluja, uusia neuvotteluja Kanadan kanssa ei voida käynnistää. Kumppanimme maailmassa tällä hetkellä ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Kiinassa, mutta myös Intiassa ja Japanissa – he pitävät peiliä meidän silmiemme edessä ja se koskee nimenomaan ilmastonsuojelua. Ilmastonsuojelusopimus, sitova ilmastonsuojelusopimus ei olisi syntynyt ilman Euroopan unionia. Me olemme olleet sen innoittajia ja esitaistelijoita ja me olemme olleet vaativia näissä neuvotteluissa ja nyt Yhdysvallat ja Kiina ovat mukana Yhä harvempi EU-maa on tähän mennessä ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen, mutta me olemme sen kannalla. Jos tämä ratifiointi viivästyy tai estyy, me, meidän kansainvälinen uskottavuutemme kärsii ja olemme suorastaan naurettavassa valossa. Miljoonat eurooppalaiset meidän mantereellamme eivät enää ymmärrä sitä, miten kohtelemme toisiamme ja miten teemme päätöksiä. Me emme ole Euroopan Yhdysvallat. Tämä puhe, jonka tänään pidän, ei ole verrattavissa Yhdysvaltain presidentin kansakunnan tilaa koskevaan puheeseen. Eurooppa on paljon monimutkaisempi, monikerroksisempi ja koostuu monista valtioista ja siksi se on monille myös vaikea ymmärtää mutta historia, Euroopan hirvittävä historia on halunnut, että olemme tällaisia kuin miksi olemme tulleet. Se ei kuitenkaan ole syy siihen, että mutkistaisimme asioita entisestä ja tekisimme ne vielä hankalammin ymmärrettäviksi. Sitoutunut Eurooppa, se, että sitoudutaan Eurooppaan puheissa ja teoissa. Se ei täällä Euroopan parlamentissa vaadi paljonkaan rohkeutta, mutta kansallisissa parlamenteissa se vaatii enemmän rohkeutta ja tällaisia puheita siellä täytyy pitää. Se, että sanotaan suureen ääneen kyllä ja että esitetään e, ikään kuin ei oltaisi oltu mukana yhteisissä päätöksentekoprosesseissa on johdonmukaisuuden puutetta. Euroopan kansalaisia ei enää saa vetää narussa. Heitä täytyy katsoa silmiin. Euroopan kansakunnat kenties eivät pidä siitä, että toimielinten ja valtion välillä on kateutta ja mustasukkaisuutta ihmiset odottavat Euroopalta kouriin tuntuvia tuloksia ja myös päätösten ö, toimeenpanoa. I'm therefore proposing... Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minä haluan esittää myönteistä toimintasuunnitelmaa toimiksemme 12 kuukauden aikana, koska uskon, että tuleva vuosi on ratkaisevan tärkeä, jos haluamme uudelleen yhtenäistä unionia – jos haluamme päästä eroon idän ja lännen kuilusta, joka on avautunut viime kuukausina. Jos haluamme osoittaa, että voimme toimia nopeasti ja päättäväisesti tärkeissä kysymyksissä, jos haluamme osoittaa maailmalle, että Eurooppa on edelleen voima, joka pystyy yhteisiin toimiin, meidän on ryhdyttävä toimiin. Lähetin kirjeen, jossa tämä viesti on puhemies Schulzelle ja pääministeri Fisolle tänä aamuna. Tulevat 12 kuukautta luovat ratkaisevan ajankohdan paremman Euroopan rakentamiselle. Euroopan on suojeltava meidän arvojamme, kansalaisiamme on suojeltava kotona ja ulkomailla. Euroopan on kannettava vastuu. Olen varma siitä, että eurooppalainen elintapa on suojelemisen ylläpitämisen arvoinen. Monet ovat tuntuneet unohtavan sen, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, että on mukana tässä unionissa? Eurooppalaisten unionissa. On muistettava, miksi Euroopan maat päättivät tehdä yhteistyötä. On muistettava, miksi solidaarisuus oli niin tärkeä ensimmäinen toukokuuta 2004. Puola, suuri valtio, tärkeä valtio, liittyy Euroopan unioniin. To remember why... On muistettava, miksi Lissabonissa, Portossa, Madridissa ja Sevillessä Euroopan lippu liehui Espanja ja Portugali tulivat solidarisuuden ja vapauden unionimme. On muistettava, että kyse on voimasta, joka voi auttaa saada Kyproksen yhtenäisyyden aikaiseksi. Minä tuen Kyproksen kahden johtajan ponnisteluita tässä työssä, joka on nyt tehtävä hyvin. Ennen kaikkea Eurooppa tarkoittaa rauhaa ei ole mikään sattuma, että pisin rauhan aika Euroopan kirjoitetun historian aikana alkoi Euroopan yhteisöjen alusta. 70 vuotta kestävää rauhaa Euroopassa, maailmassa, jossa on 40 aktiivista aseellista konfliktia, jossa ihmiset kuolevat vuosittain. Totta kai meillä on eroavaisuutemme edelleen mutta me olemme myös pystyneet sopimaan pöydän äärellä näistä kiistoista, ei sotien. Keskeinen osa eurooppalaista elämäämme koostuu arvoista vapaus, demokratia, oikeusvaltion periaatteet. Eurooppalaiset eivät voi koskaan, eivät koskeen hyväksyä sitä, että puolalaisia työntekijöitä hakataan – häiritään tai jopa murhataan kaduilla. Me eurooppalaiset yhtenäisemme vastustamme kuolemantuomiota. Me eurooppalaiset uskomme riippumattomaan tehokkaaseen oikeuslaitokseen, joka tukee perusoikeuksia, huolehtii myös taloudellista hyvinvoinnista. Siksi Eurooppa edistää ja puolustaa oikeusvaltion periaatteita kaikkialla maailmassa. Eurooppalaisuus tarkoittaa sitä, että henkilötiedot ovat tietosuojan turvin hoidettavia asioita. Eurooppalaiset eivät halua, että jokainen liike – on valvonnan alla tai kaikki klikkaukset tietokoneella. Siksi yhteinen tietosuoja on niin tärkeä, yksityisyys on tärkeää Euroopassa. also... Eurooppalaisuus tarkoittaa myös sitä, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden pitäisi saada samasta työstä sama palkka samassa paikassa. And this is why... Ja tästä syystä komissio puolustaa ehdotustaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviksi. Sisämarkkinoilla ei saa käydä niin, että työntekijöitä käytetään hyväkseen tai että työntekijät eivät saa nauttia samoista sosiaalisista oikeuksista. Sosiaalinen markkinatalous haluamme olla, mutta sosiaalista polkumyyntiä emme hyväksy. a fair playing field. All... Tasavertaiset toimintaehdot tarkoittavat myös sitä, että kuluttajia suojellaan väärinkäytöksiä vastaan, joihin syyllistyvät ehkä suuryritykset. Kaikki yritykset, pienet ja suuret, joutuvat maksamaan veronsa siellä, missä syntyy voittoa. I was promising you. Lupasin teille, että minun komissioni taistelisi veronkiertoa vastaan. Monet teistä eivät uskoneet, mutta tätä työtä me teemme tällä hetkellä. Tämä komissio tekee tätä työtä, taistelee veronkiertoa vastaan. Being European also... Eurooppalaisuus tarkoittaa myös sitä, että että tuetaan terästeollisuuttamme. 37 tointa on otettu jo käyttöön terästeollisuuden suojelemiseksi epäreilua kilpailua vastaan, mutta meidän on tehtävä enemmänkin, koska ylituotanto joissain maailmankolkissa aiheuttaa sen, että eurooppalaiset yritykset jäävät pois markkinoilta ja työntekijät jäävät ilman työpaikkaa. Olen käynyt Kiinassa kahdesti tänä vuonna – puuttumassa tähän ylikapasiteettiongelmaan. Tästä syystä komissio on myös ehdottanut tämän lesser duty-säännön muuttamista. Me kehotamme kaikkia jäsenvaltioita ja parlamenttia tukemaan meidän kaupan suojelukeinoja tässä. Meidän ei pitäisi olla naiveja kauppapolitiikassa. Meidän pitäisi voida vastata polkumyyntiin yhtä tiukasti kuin Yhdysvallat. Tärkeä osa eurooppalaista elämää on myös maatalousala. Haluamme ylläpitää sitä. Komissio tukee aina viljelijöitämme, erityisesti vaikeina aikoina, kuten tänä päivänä. Viime vuonna maitoalan iski Venäjän vastatoimet. Yksi miljardi saatiin liikkeelle komissiosta, jolla tuettiin viljelijöitä – selviämään kriisistä, koska en voi hyväksyä, että maito on halvempaa kuin vesi. Eurooppalaisuus tarkoittaa monille meistä myös euroa. Globaalin talous- ja rahoituskriisin aikana euro oli vahva ja suojasi meitä pahemmalta epävakaudelta. Euro on tärkeä maailman valuutta ja se tuo monia taloushyötyjä, jotka ovat usein näkymättömiä. 50 miljardia euroa säästettiin jäsenvaltioissa korkomaksuina keskuspankin rajoituspolitiikan takia. Nämä varat hallitukset voisivat ja niiden tulisi sijoittaa talouksiin, vähentää velkaa. Ja muuten viiden puheenjohtajan kertomus euroalueen yhteistyön syventämisestä osoittaa sen, miten kunnianhimoisesti komissio edelleen aikoo toimia. I wish all... Toivon, että kaikki nämä asiat tulisivat useammin esiin kaikkialla Euroopassa, kun valitut poliitikot puhuvat. Euroopan unionin ei pitäisi ainoastaan tukea eurooppalaista elintapaamme – vaan myöskin tukea, voimannuttaa niitä, jotka elävät eurooppalaista elämää, voimannuttaa kansalaisiamme ja talouksiamme. Se on meille tärkeä tehtävä. Digitaalisuus on tärkeää tänä päivänä. Digitaalinen viestintä, digitaalinen kehitys liittyy kaikkiin elämän aloihin. Kaikki tarvitsevat pääsyn nopeaan internettiin. Meidän täytyy kaikkien olla yhteyksissä talouksien ihmisten takia. Meidän on investoitava yhteenliittymiin tällä hetkellä. Siksi komissio ehdottaa uudistusta televiestintämarkkinoille. Me olemme uudet oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat investoinnit tällä saralla. Yritysten pitäisi voida suunnitella investointi Eurooppaan tulevalle 20 vuodelle, koska jos eurooppalaiset investoivat uusiin verkkoihin ja uusiin palveluihin, ainakin 1,3 miljoonaa työpaikkaa saadaan tulevan vuosikymmenen aikana. Näiden yhteyksien tulisi tulla kaikkien eduksi. Siksi komissio ehdottaa kaikkialle leviävää 5Gtä kautta Euroopan unionin vuoteen 2025. Tässä on potentiaalia luoda 2 miljoonaa lisätyöpaikkaa Euroopan unioniin. Kaikki hyötyvät näistä yhteyksistä. Sillä ei ole väliä, missä asuu tai kuinka paljon ansaitsee. Siksi ehdotamme, että kaikki alueet saisivat langattoman internetyhteyden vuoteen 2020, kun maailma digitaalistuu. Meidän on myöskin huolehdittava luovista aloista ja suojella luovien alojen tuotteita, jotka luovat sisältöä. Sisältön, sisällön luominen ei ole harrastus, vaan ammatti. Toimittajat, julkaiset kaikki tarvitsevat reilun korvauksen työstä, jota tehdään ehkä studioissa ja jaetaan ehkä paperilla tai linkkien kautta netissä. Teolliset tekijän oikeudet ovat tärkeitä. Empowering our European Euroopan talouden voimannuttaminen tarkoittaa sitä, että on investoitava ei ainoastaan yhteyksiin, vaan myöskin työpaikkojen luomiseen. 350 miljardin investointiohjelma Euroopalle, josta puhuimme, on saanut kerättyä investointeja 160 miljardia. Monet pikkuyritykset, startup-yritykset ovat saaneet tukea, josta voidaan kiittää käyttää Euroopan strategisten investointien Ja Nyt mennään pidemmälle. Tänä päivänä ehdotamme, että kaksinkertaistetaan rahaston kausi ja rahoitusmahdollisuudet. Tämän tuen kautta huolehdimme siitä, että eurooppalainen investointirahasto ainakin 500 miljardia investointeja vuoteen 2020 mennessä. Tämän jälkeen teemme työtä – että saadaan 630 miljardia vuoteen 2022. Tietenkin jäsenvaltiot voivat osallistua ja näyttää meitä pääsemään tavoitteisiin vielä nopeammin. Näiden ponnisteluiden kautta pyritään saamaan yksityisiä investointeja. Investoinnille on luotava myös oikeat olosuhteet. Eurooppalaiset pankit ovat paremmassa tilanteessa kuin pari vuotta sitten. Tästä voidaan kiittää yhteisiä eurooppalaisia toimiamme. Eurooppa tarvitsee pankkejaan. Talous on lähes täysin riippuvaisia luototuksesta ja vakaudesta pankkialalla. Tämä nähtiin kriisin aikana. Siksi on tärkeää nyt nopeuttaa työtä pääomamarkkinaunionin kanssa komissio esittää konkreettista tiekarttaa teille tänä päivänä. Pääomamarkkinaunioni mahdollistaisi sen, että järjestelmämme olisi paljon kestävämpi. Näin yritykset saavat helpommin monipuolisempia rahoitusmahdollisuuksia. Jos starttiyritys ei saa pankista lainaa, niin tällä hetkellä on hyvin rajalliset muut mahdollisuudet. Pääomamarkkinaunioni tarjoaisi vaihtoehtoja, rahoitusmalleja, joilla starttiyritykset saisivat riskipääomaa rahoitusta markkinoille. Yksi ehdotus arvopaperistamisehdotuksemme on ollut yhteislainsäätäjien pöydällä nyt jo lähes vuoden. Siinä on potentiaalia – jopa 100 miljardia lisärahoitusta eurooppalaisille yrityksille. Toivon, että voidaan nopeuttaa nyt tämän ehdotuksen hyväksymistä. Investointi suunnitelmamme toimii paremmin kuin odotettiin Euroopan sisällä, mutta nyt lähdetään liikkeelle laajemmin. Tänään kunnianhimoinen investointisuunnitelma Afrikkaan – ja naapurialueillamme 40 miljardia tai jopa 88 miljardia, jos jäsenvaltiot osallistuvat. Tämä täydentää kehityspolitiikkaamme ja apuamme. Ja näin voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, kun kehitysmaissa talouskehitys on niin alhaisella tasolla. Tämä on hyvin tärkeää näin saadaan mahdollisuuksia niille, jotka muut lähti, muuten lähtisivät vaarallisesti matkaan etsimään parempaa elämää. As much as we invest. Vaikka kuinka paljon investoimmekin työolojen kohentamiseen, meidän täytyy myös investoida humanitaarisen kriisiin Ennen kaikkea meidän täytyy investoida nuoriimme. Minä en voi enkä aio hyväksyä, että Eurooppa on nuorisotyöttömyyden manner. Minä en hyväksy En hyväksy, että Y-sukupolvi on, on ensimmäinen 70-vuotiaan, joka on köyhempi kuin vanhempansa. Tämä kuuluu ennen kaikkea eri maiden hallituksille, johon te ette enää kuulu. Mutta unioni voi kyllä tukea näitä ponnisteluja. Me teemmekin näin. Nuorisotakuun muodossa se käynnistettiin kolme vuotta sitten. Komissio vahvisti vielä tätä vaikutusta, joka nuorisotakulla on ollut. Yli 9 miljoonaa nuorta sai työpaikan, oppikoulutuspaikan tämän ansiosta. Me jatkamme nuorisotakuun toteuttamista kautta Euroopan. Me haluamme osaamista kehittää eurooppalaisten parissa ja mennä niille alueille ja niiden nuorten pari, jotka eniten ovat tarpeessa. Euroopan unioni voi myös auttaa luomaan mahdollisuuksia nuorille. Moni nuori on halukas tekemään jotain merkityksellistä yhteiskunnan hyväksi, osoittaakseen solidarisuuttaan. Sana solidarisuus esiintyy 60 kertaa perussopimuksissa. Euroopan talousarvio on elävä todiste rahoitussolidarisuudesta. Eurokin on esimerkki solidarisuudesta ja meidän kehityspolitiikkaamme on vahva ulkoinen osoitus solidarisuudestamme. Kun sitten ajatellaan pakolaiskriisin hoitoa, me olemme nyt pikkuhiljaa näkemässä solidarisuutta. Minä olen vakuuttunut, että vielä tarvitaan enemmän solidarisuutta, mutta tiedän myös, että sen oltava vapaaehtoista. Sen täytyy tulla suoraan sydämestä. Sitä ei voida pakottaa. Minäkin otan puheenjohtajavaltio Slovakiaa luomaan siltoja erimielisyysten välille. Jos jotkut ovat haluttomia ottamaan vastaan pakolaisia omiin yhteiskuntiinsa, ja ne, jotka ovat vakuuttuneita, kuten minä itse, että uudelle sijoittamisessa sisäisessä siirrossa tarvitaan reilua jakoa. Minä peräänkuulutan nopeaa toimintaa Kreikalta ja EUn unionilta, jotta voitaisiin suojella, mitä kutsutaan rankaksi, sanotaan ilman seuralaista kulkevaa lasta meidän täytyy kantaa historiallinen vastuumme heidänkin kohdallaan. Samassa hengessä unionia aiko tänään esittää, että me perustamme solidarisuusvälineen. Nuoret voivat osallistua vapaaehtoisesti ja antaa tar- tukea siellä, missä niitä sitä tarvitaan, puuttuakseen kriisitilanteisiin, pakolaiskriisiin tai ajatellen Italian viimeaikaisia maanjäristyksiä. Haluan että tämä käynnistyisi mahdollisimman nopeasti 2020 mennessä. Ehkä ensimmäiset 100 000 nuorta osallistuisi siihen vapaaehtoisesti. Tähän vetomukseen osallistuvan nuoret voivat kehittää omaa osaamistaan, saada pelkä, ei pelkästään työtä, vaan myös korvaamatonta inhimillistä kokemusta. Monsieur Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä neuvoston puheenjohtaja, suojeleva Eurooppa on itseään puolustava Eurooppa sisäisesti ja ulkoisesti omalla alueellaan. Meidän täytyy puolustautua totta kai ja se on terrorismin kohdalla ehdoton prioriteetti. Sitten 2004 me olemme kärsineet 30 terroriskua 14, 14 vuoden aikana. Kaikki ovat olleet kyllä surussa solidaarisia, mutta yhtä lailla meidän täytyy olla yhteisesti pystyä vastaamaan tähän haasteeseen. Meidän täytyy kuitenkin olla uskollisia itsellemme, arvoillemme, demokratioillemme, jotka ovat avoimia, moniarvoisia. Meidän täytyy osoittaa terroristeille, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia, kun he pyrkivät iskemään arvoihimme. Meidän suvaitsemusuutemme ei saa kuitenkaan turvallisuuden kustannuksella tapahtua. Siksi jo ensimmäisestä päivästä lukien komissio on asettanut turvallisuudelle etusijan. Me olemme saattaneet oikeuden eteen terroristit, myös kun ajatellaan vierastaistelijoita. Me olemme olleet tiukkoja muun tuli sitten käytön kohdalla ja terrorismin rahoituksessa – me olemme internetyritysten kanssa pyrkineet poistamaan verkosta propagandistista sisältöä ja estämään radikalisoitumista kouluissa ja vankiloissa. Mutta työtä riittää edelleen. Meidän täytyy ymmärtää, mitkä yksilöt ylittävät rajat. Siksi me puolustamme rajojamme uuden eurooppalaisen raja- ja rannikkovartioston avulla. Frontexilla on uusia paikkoja myös Kreikassa, Turkin rajalla. Tällä hetkellä Euroopan unionin toimielimet ja jäsenvaltiot joutuvat tekemään kiinteää yhteistyötä, jotta voitaisiin nopeasti toteuttaa tämä uusi virasto. Minä haluaisin, että heti lokakuussa olisi ainakin 200 vartijaa ja 50 lisää henkilöä ulkorajoilla Bulgariassa. Me puolustamme niin ikään rajojamme harjoittaen ankara valvontaa, jos joku ylittää rajamme, noudattaa niitä menettelyjä, jotka hyväksytään loppuvuoteen mennessä. Joka kerta, kun henkilö tulee Euroopan unionin alueelle tai lähtee unionin alueelta, rekisteröitään tiedot paikka ja tarkkaan selittää myös hänen liikkeendintänsä. Marraskuun mennessä me esitämme eurooppalaista matkatietojärjestelmää, automatisoitua järjestelmää, jotta tiedetään kuka saa luvan kulkea Euroopassa. Näin tiedämme kuka täällä matkustaa ennen kuin hän edes ylittää rajan. Rajojen turvallisuus edellyttää myös sitä, että tietojen vaihto on tärkeällä siellä. Siksi me haluamme vahvistaa Europolia, meidän tukivirastoamme. Se tukee myös kansallisia laitoksia niin, että voitaisiin paremmin hyödyntää tietokantoja ja niin, että Eurooppa voi myös saada niitä toimia, jotka se vielä tarvitsee. Siinäkin tarvitaan lisää varoja tavoitetason säilyttämiseksi. Rajojen puolustaminen tarkoittaa myös, että me rajojen ulkopuolellakin puolustamme intressejämme. Tässä tavoite on selvä. Maailma kasvaa joka päivä ja Eurooppa on yhä pienempi joka päivä väestöltään ja taloudeltaan. Jos me haluamme säilyttää painoarvomme maailmalla, on totta kai ilmeistä, että vain yhdessä se onnistuu ja niin meitä ei voida sivuttaa. Mutta vaikka me olisimmekin ylpeitä siitä, että me olemme lempeä valta, kuitenkin täytyy sanoa, että se ei riitä tässä nykyisessä monimutkaisessa naapurustossa, joka on yhä vaarallisempi. Katsokaapa niitä konflikteja, joita on Syyriassa. Niiden vaikutukset Euroopalle ovat välittömät. Mutta missä unioni on siinä? Missä jäsenvaltiot ovat, kun neuvotellaan ratkaisusta. Federica, Moga, Moga. Federica Mogherini, varapuheenjohtajamme korkea edustajamme komissiossa, eikä tämä ole minun mielipiteeni, on tehnyt erinomaista työtä. Mutta tästä täytyy tulla todellinen eurooppalainen ulkoministeri. minä puhun aina Federikasta tässä, joka kokoaisi kansallisen diplomatian voimavarat, jotta meillä olisi jotain painoarvoa kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä syystä minä vetoan sen puolesta, että meillä olisi eurooppalainen Syyria-strategia. Federikalla pitäisi olla paikkansa myös, kun neuvotellaan Syyrian tulevaisuudesta. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan täytyy löytää paikkansa yhä enemmän, erityisesti ajatellemme puolustuspolitiikkaamme. Eurooppa ei voi enää sallia sitä, että se on riippuvainen ainoastaan kyvystä, joka on yksittäisillä mailla. Meidän täytyy yhdessä kantaa vastuuta etujemme suojelemisesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana me olemme osallistuneet yli 30 sotilas- ja siviilimissioon. Mutta ilman pysyviä rakenteita me emme pysty toimimaan tehokkaasti. Meidän täytyy olla myös yhteinen sotilaspäämaja Euroopan unionissa. Niin ikään meidän täytyy saada yhteisiä sotilasvoimavaroja, jotka joissakin tapauksissa voisivat olla meidän tukenamme täydentäen NATOa. Eurooppalaista puolustusta enemmän ei tarkoita, että meillä olisi vähemmän Atlantin ylittävää solidarisuutta. Jos ajatellaan vain taloudellisesti tätä, se, että me kasaamme yhteen sotilasvoimavaramme, niin olisi aivan perusteltua. Kun ajatellaan erilaisia yhteistyökuvioita, joita on olemassa, niin tämä maksaa noin 20 100 miljoonaa euroa vuosittain. Pitäisikö jotain ehkä tehdä? Ehdottomasti pitää tehdä tässäkin jotain. Jotta voitaisiin taata vakaa eurooppalainen puolustus. Sotilasteollisuuden täytyy olla innovoivaa. Siksi esitämme vielä ennen tämän vuoden päättymistä, että luotaisiin eurooppalainen puolustusrahasto, joka antaisi uutta ponttaa innovaatiolle ja tutkimukselle. Lissabonin sopimus antaa jäsenvaltiolle niin halutessa mahdollisuuden yhdistää puolustuskykyään jäsennellyn pysyvän yhteistyön muodossa. Mielestäni nyt on tullut korkea aika käyttää enemmän tätä mahdollisuutta. Herra puhemies, Lopuksi käsittelisin aihetta, joka liittyy meidän yhteisen vastuumme. Minä vetoan kaikkiin unionin toimielimiin ja jokaisen jäsenvaltioon, että kannettaisiin vielä enemmän vastuuta. Meidän täytyy luopua tästä vanhasta virrestä, että menestys on vain kansallista ja tappio eurooppalaista. Meidän yhteinen hankkeemme ei muuten jää henkiin. Eurooppa täytyy paremmin selittää. Jokaisen komission jäsenen täytyy tulevina viikkoina vierailla kansallisissa parlamenteissa keskustella unionimme tilasta. Kauteni alusta lukien komission jäsen ovat, ovat käyneet yli 300 kertaa kansallisissa parlamenteissa. Minä haluaisin, että vielä enemmän he sitä tekisivät. Eurooppa onnistuu vain, jos se ymmärretään oikein, eli tarvitaan paremmin selittämistä. Se onnistuu vain jäsenvaltioiden kanssa, ei koskaan niitä vastaan. Olen komission vetäjä, joka on poliittinen komissio. Kaikki ne sivuvaikutuksenne, mutta ennen kaikkea se merkitsee sitä, että komissio kuuntelee kansalaisia, kuuntelee parlamenttia täällä ja kansallisia parlamentteja. Ja kyllä me kuuntelemme kansalaisiamme. Me haluamme kuulla vielä tarkemmin. Usein olen nähnyt sanottavan, että me olemme täällä Berlemontin palatsien vankeina. Ei mikä kuuntele niitä, joita mukaan hallitsemme, mutta minä sanon niille, jotka kuvittelevat, että siellä olen vain hyvin maksettuna virkamiehiä, jotka eivät kallista korvansa muille niin minä joka päivä olen puhunut myös kansalaisille poliittisessa työssä, niin se on meidän kaikkien velvollisuutemme. Ja kuten olen ilmoittanutkin, komissio on peruttanut sata ehdotusta kahden virkakautensa aikana. 80 prosenttia aloitteitakin on vähennetty verrattuna viiden edellisen vuoteen ja aiomme perusteellisesti tarkkaan käydä läpi koko lainsäädäntöä, joka on nyt voimassa. Vain keskittyen alueisiin, joilla Euroopan unioni voi tarjota todellista lisäarvoa, me pystymme luomaan Euroopasta tilan, jossa toissijaisuus ja solidaarisuus ovat hyveitä. Komissiossa Politiikka merkitsee myös, että korjataan niin kutsutut teknokraattiset virheet, joita on tuotettu. Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä päättäneet, että poistetaan matkakustan verkkovierailumaksut. Mutta minä olen nyt ehdotuksen vetänyt pois, koska se ei palvelu tarkoitustaan. Totta kai hankkeen taustalla olivat hyvät aikomukset. Teknisesti ottaen se oli oikeanlainen, mutta se ei vastannut niitä lupauksia, joita oli tehty. Jo ensi viikolla te saatte uuden ehdotuksen, paremman ehdotuksen, kun Euroopassa matkustatte matkapuhelimenne kanssa. Olette kuin kotonanne kaikkialla Euroopassa. Enfin, Lopuksi vastuun kanto edellyttää myös, että me vastaamme teoistamme valitsijoillemme. Tästä syystä minä ehdotankin, että me muutamme sääntöä, joka minusta on mieletön, nimittäin että ne komission jäsenet, jotka ovat Euroopan vaaleissa, joutuvat luopumaan tehtämistään – ministerit ja pääministerit jäsenvaltioissa eivät luovu paikastaan, kun ovat vaaleissa ehdokkaina komission ja sen, ettenkään ei pitäisi niin tehdä. Jos haluamme olla lähellä kansalaisia ja vastuuntuntoisia, meidän pitäisi rohkaista komission jäseniä tapaamaan demokratian nimissä kansalaisia, myös osallistumalla yleisiin vaaleihin. Herra puhemies, minä olen yhtä nuori kuin Eurooppa-hankkekin, joka viettää 60 vuotta ensi vuonna. Minä olen kokenut ja elänyt tämän hankkeen, olen uhran koko elämäni sille vakaumuksesta, epäröimättä. Minun isäni uskoi Eurooppaan koska hän uskoi mantereen vakauteen, työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaalisen edistyksen. Hän ymmärsi, missä määrin Euroopan rauha oli niin arvokasta ja haurasta. Hän joutui käymään sodan vasten tahtoaan ja vastoin oman maansa tahtoa. Minä uskon Eurooppaan, koska minun isäni minulle nämä arvot tarjosi. Mutta mitä me tarjoamme lapsillemme näinä päivinä? mitä me jätämme heille perinnöksi. Unionini, joka hajoaa hajoamistaan vai unohtanut menneisyytensä, jolla ei ole minkäänlaista tulevaisuuden näkymää. Hyvät naiset ja herrat, lapsemme ansaitsevat parempaa. He ansaitsevat Euroopan, joka säilyttää elämäntyylinsä ja puolustaa ja jatkaa sitä. Nyt on tullut korkea aika, että me kansalaiset, toimielimet, hallitukset kantavat koko sen vastuun, jotta voidaan tämä Eurooppa rakentaa. Totta kai minä tiedän, että keskustelua kyllä käydään, kun on kyse Euroopan tulevaisuudesta. Oh, hyväuskoisten optimisten ja pessimistien kanssa, ja he haluavat kaata kaiken. Mutta Euroopalla on tehtävänsä täällä ja maailmalla. Mutta jos ajatellaan vain pessimismisilmin, silmin, vain nähdä virheitä tai pelkästään optimistin silmin, niin tarvitaan ennen kaikkea tahtoa. Eikä pelkästään katso oman napansa, vaan miettii omaa kohtaloaan. Minä vetoan tähän tahtoon, joka on ollut niidenkin tahto, jotka toimivat meitä ennen. Ja minä vetoan meidän tahtoomme päästä eroon erimielisyyksistä ja jakolinjoista. Historia ei ehkä muista meidän nimiämme, mutta meitä arvioidaan kuitenkin tahtomme mukaan, vakaumuksemme pohjalta, ja niiden täytyy olla eheät. Historia ei ehkä meitä muista, mutta virheemme kyllä se muistaa. Me emme saa syyllistä virheisiin, joka päättäisi Eurooppa-unelman. Kiitos, kiitos.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 Kiitos paljon komission puheenjohtaja. Seuraavana puheenvuoron saa Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä puheenjohtaja Weber. During the Brexit debate I... Brexit-keskustelun aikana puhuin nuoresta sukupolvesta Britanniassa. He nuoret haluavat kuulua Eurooppaan ja haluan myös tänään puhua nuoresta sukupolvesta, nuorista, joilla oli hieno kesä. Yli 250 000 nuorta ihmistä tänä kesänä osoittivat mieltään Euroopan puolesta matkustamalla Interrail-kortilla junalla pitkin Eurooppaa. Der Spiegel aikakauslehden journalistit haastattelevat joitakin näitä nuoria ihmisiä ja jotkut heistä olivat brittejä. Yksi britti sanoi, kyllä, me äänestimme EU-hun jäämisen puolesta ja tuntuu hirvittävältä jäädä ulkopuolelle. Heille Eurooppa on toivo paremmasta tulevaisuudesta. Nuori italialainen mies nimeltä Matteo vastasi kysymykseen, mitä Euroopan kansalaisuutta, mitä Euroopan maata et voi sietää, minkä maan ei pitäisi kuulua Euroopan unioniin. Kuunnelkaa, hän vastasi, ei mikään, miten typerä kysymys. Hyvät ystävät, Tämä on ilmapiiri nuoren sukupolven keskuudessa Euroopan unionissa. He haluavat rakentaa ja muovata yhteistä todellisuutta, ja tämä oli myös Jean-Claude Junckerin komission puheenjohtajan viesti meille kaikille. Kiitän Jean-Claude Junckeria tämänpäiväisestä puheesta ja kiitän koko komissiota sen täydellisestä työstä Euroopan hyväksi. Kiitoksia. Mitä tapahtuu seuraavien 12 kuukauden aikana? Eurooppalaiset eivät halua jakautunutta Eurooppaa, vaan ne haluavat, että huolehdimme heistä ja keskitymme siihen, minkä Eurooppa pystyy tekemään paremmin. Ei, että sekaannumme joka asiaan. Eurooppalainen elämäntapa on nyt keskustelun alla. Meille eurooppalaisen elämäntavan puolustaminen on tärkeä asia, siksi sanomme kyllä tietojen vaihdolle, eurooppalaiselle matkustusjärjestelmälle ja rajasuojelulle, joka myös suojelee meitä eurooppalainen elämäntapa merkitsee meille EPPlle arvoja valistuksen arvoja, kristillisyyden arvoja, juutalaisuuden arvoja. Me haluamme, että Eurooppa pysyy sellaisena kuin se on. Eurooppalainen elämäntapa on meille solidaarisuuden synonyymi. Rikkaat auttavat köyhiä, emmekä jätä pakolaisongelmassa Italiaa ja Kreikkaa yksin. Se tarkoittaa myös taloudellista vahvuutta. Kyllä Junckerin ohjelmille investointien rohkaisemiseksi ja investointien lisäämiseksi innovaation ja tutkimuksen alalla. Eurooppalainen lämmätapa tarkoittaa myös sosiaalista markkinataloutta. Vihdoinkin reilut verot kaikille firmoille ja siksi haluan oman ryhmäni nimissä antaa Jean-Claude Junckerille ja komission jäsenelle kiitoksen siitä, että nyt internetkonsernitkin joutuvat maksamaan veroja. Eurooppalainen elämäntapa tarkoittaa myös kasvua. Vain jos meillä on hyvät vientimahdollisuudet, vain jos me viemme tuotteita, voimme antaa työtä nuorille sukupolville Etelä-Euroopassa ja siksi minun EPP-ryhmäni sanoo kyllä ceta sopimukselle Velkojen, meidän lapsemme joutuvat maksamaan velkojen korot ja velat. Se ei ole reilua, siksi meidän täytyy lakata tekemästä yhä lisää velkaa. Eurooppalainen lämmöntapa tarkoittaa rehellisyyttä. Turkki on tärkeä kumppani. Me haluamme viljellä ystävyyttä Turkin kanssa, mutta täysi ähm, jäsenyys, täysjäsenyys EU:ssa ei voi toimia. Eurooppalainen elämäntapa tarkoittaa myös luovuutta, siksi kiitän näistä tekijänoikeuksia koskevista ehdotuksista. Ne ovat Euroopan eh, hyvinvoinnin perusta ja siksi myös digitaalisena aikakautena täytyy suojata luovia aloja. Ja nyt olen luetellut kaikkia eurooppalaisen elämäntavan osa-alueita ja niistä, jotka ovat minun ryhmälleni tärkeitä. Mainitsin Interrailin. Entä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle 18 vuotta täyttävälle EUn jäsenelle, EUn jäsenmaan kansalaiselle Interrail-kortin, jotta hän saisi kokea eurooppalaista arkea kolmen viikon ajan. Tässä meidän suunnitelmamme seuraavaksi vuodeksi, 18 kuukaudeksi, mutta meillä on vielä toinen debatti, Bratislavan keskustelu Eurooppa-neuvostossa. Ja haluan tässäkin asiassa vedota, eh, esittää vetoomuksen pyydän, lopettakaa riitely, lopettakaa halpahintainen populismi, ottakaa vihdoin vastuu siitä, mitä, teillä on, mitä te Eurooppana pidätte. Hyvät kollegat, haluan ottaa yhden konkreettisen esimerkin. Tämän lainsäädäntökauden aikana ministerineuvosto on, tehnyt, on käynyt 148 lainsäädännöllistä äänestystä – Ranska on yhden kerran pidättäytynyt, äänestänyt tyhjää ja aina muulloin äänestänyt puolesta. Tsekki ja Puola ovat vain yhden kerran vastustaneet ministerineuvoston ehdotusta ja aina muulloin äänestäneet puolesta. Italia on aina äänestänyt puolesta, ei ole koskaan äänestänyt tyhjää vaan aina puolesta. Ja siksi tärkein pyytäni Eurooppa-neuvostolle on se, että ottakaa nyt vastuu, selittäkää kansalaisille, mitä te Brysselissä päätätte ja lopettakaa tuo halpahintainen Brysselin vastainen populismi nyt heti. Poliitikoilla pitää olla intohimoa, heidän täytyy olla vakuuttuneita siitä, mikä heille on tärkeää silloinkin, kun he kokevat ja kohtaavat vastarintaa. Ja meidän täytyy nyt katsoa, mistä voimme oppia tätä intohimoa ja tätä paloa. No nuorilta me sitä voimme oppia internet internet-sukupolvelta, jos voin sitä näin nimittää. He tietävät, mitkä ovat yhteisen Euroopan arvot ja he sanovat, <coughs> taistelkaamme joka päivä tämän Euroopan puolesta. Kiitos. Kiitos paljon. Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimessä puheenjohtaja Pitellä. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Juncker, piditte hienon puheen, vakavahenkisen, vastuuntuntoisen. Te puhuitte selkeästi Brexitistä, käynnistitte investointisuunnitelman, puhuitte selkeää tekstiä myös jouston tarpeesta – ette koskaan sanaa tiukkuus sanonut. Kiitos siitä. Sanoitte selvästi myös verokierron torjunnasta ja teitte uskottavia ehdotuksia seuraava vuotta varten, joka on hyvin ratkaiseva kansalaisten kannalta. Me aiomme tukea tätä uskollisesti. Me annamme tuen sillä ehdolla, että myös käytännössä voidaan nämä sitoumukset toteuttaa, kuten totesitte, miten rakentavassa hengessä ne voidaan toteuttaa. Puheestanne löytyy myös kykyä toimia Brexitin jälkeen, kun on kuultu niin paljon korkeita puheita eri johtajilta ja, ja edelleen olla samassa, ikään kuin Eurooppa olisi loppumassa, Eurooppa ei enää olisi koskaan enää ollut, ei kuitenkaan mitään tapahdu. Johtavat, johtajat ovat kuin unissa kävelijöitä keskellä yöt ja sitten Theresa May, joka selkeän, vaikka meidän kannalta surullisen tuloksen jälkeen on kolme kuukautta jo ollut tekemättä mitään. Jos ei se olisi niin traagista, niin se olisi naurettavaa. Komissio puolestaan on profiililtaan ollut sellainen taloudessa, joka miellyttää meitä sosialisteja. Ottakaa nyt että on päässyt tästä tiukkuudesta. Schäuble ja ystävät sanoo nyt vielä kerran hyvä Weber. Tällaisen tiukkuuden, sokean tiukkuuden avulla me päästä mihinkään. Meidän täytyy tarjota jotain edistysmielestä tälle. Meidän täytyy totta kai tehdä yhteistyötä ja me haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien Eurooppa-mielisten voimien kesken Euroopan parlamentissa niin että voidaan harjoittaa vakavaa politiikkaa niin, että voidaan päästä eroon nationalismista, ja jotka mukaan niin kutsuttua isänmaallista demokratiaa puolustavat. Juncker on antanut myönteisiä vastauksia meidän kysymyksiimme, monen kysymykseen. Ensimmäisenä mainitsisin kestävä kehitys, työpaikka, demokratian vahvistaminen, solidarisuus, neljä tärkeää sanaa meille, arvot, johdonmukaisia ajatuksia meidän periaatteemme kanssa. Mielestäni me tarvitsemme nyt investointisuunnitelmaa, mitä pikimmiten rohkeampia investointeja kohti kestävyyttä, myös kohti pankkiunionia, verotuskykyä. Me, me tarvitsemme myös vahvistusta globalisaatiorahastolle, joustoa, kasvusopimuksestakin täytyy käydä keskustelua mitä ilman ehtoja. Myös fiskaalisopimuksesta ja koheesiopolitiikka on tärkeä pilari Euroopan politiikassa. Me emme saa sitä purkaa missään nimessä. Avere un quadro finanziario adeguato alle sfide. Ja meidän täytyy olla rahoitus, joka on haasteiden mittaisia. Eipä unohtaa Espanja ja Portugaliakaan ilman. Meidän ei pitäisi olla täällä tuomaroimassa ja asettamassa pakotteita. Meidän täytyy ymmärtää, tukea, yhdistää. Meidän pitäisi olla kansalaisten ystäviä puolustaen planeetan hyvinvointia. Jacques Delorsin haluan tuoda esille suuremmoisen johtajan, joka on, on aikana myös puolustanut näitä arvoja, taistellut verokiertoa ja ja todellakin täytyy maksaa verot siellä, missä voitto syntyy. Ei ole niin, että amerikkalaiset monen kansalliset yritykset maksavat vähemmän veroja. veroparatiiseet ilminantajien säännöstä ja sitten me tarvitsemme tiukemmat säännöt komission puheenjohtajaa varten ja hänen toimiaan virkakauden jälkeen. Ja kiitos nuorisotakuustakin. Me haluamme, että polkumyyntiä torjutaan ja ja tuossa kansapuolen to- ystävät totesivat, että ei mukaan sitä ole olemassa. Kyllä sitä on olemassa. Meidän täytyy yhdessä sitä torjua, kun eriarvoisuus niin paljon on yhteiskunnassa. Ja sitten työntekijöitä täytyy suojella myös epävarmuutta työsuhteilta. Ja lopuksi ulkopolitiikka, pakolaispolitiikka, Federica Mogherini on osoittanut, että hän on todellinen ulkoministerimme Euroopan unionissa. Yhteistä politiikkaa tarvitaan puolustuksessa ja eteenpäin täytyy myös Afrikan kanssa. Se on vallankumouksellista ollut tämä valinta, puheenjohtaja Juncker. Ja hyvä, että tehdään työtä myös niiden lasten hyväksi, jotka liikkuvat ilman vanhempia. Romania, Bulgaria, Kroatia. Hyvä puheenjohtaja, tämä komissio on ollut järkevä ja, ja se johtaa meidät uuteen vaiheeseen. Meillä on näkymättömiä vaaroja edessä ja sen nimi on pelko, mutta on vielä pahempi se maailma, joka on pelon vallassa. Sitä ei voida lapsille enää antaa perinnöksi. Meidän täytyy voittaa pelko ja voittaa se päättävästi määrätietoisesti eurooppalaisella sydämellä. Das Wort hat jetzt für die ECR. Nyt puheenvuoron saa ECR-ryhmän nimissä puheenjohtaja Kamal. Well, thank you, Gianni. Kiitos Gianni. Tämän vuoden kesäkuussa britit äänestivät lähteäkseen Euroopan unionista. Mutta tyytymättömyyden äänet kaikuvat kauempanakin. Monissa muissa EU-maissa on varoituksen merkkiä. Jos niitä ei huomioida, ei pitäisi yllättyä, jos muut haluavat noudattaa brittien esimerkkejä. ECR-ryhmässäni on 18 jäsenvaltion edustajia, jotka ovat parempaa elämää kansalaisilleen. Nyt pelätään, että Eurooppa-hanketta ei ajeta kunnolla. Nyt ei jarrutella, vaikka varoituksen merkkejä on. Tänään esitetään uudelleen laukaisua, mutta tämä on kuitenkin sama mantra, jota olemme kuulleet jo vuosikausia. Lisää sotilastoimia, lisää rahaa jäsenvaltioilta, suurempi laina lastenlapsillemme, jotta tämän päivän sosialistit olisivat tyytyväisiä. Lisää, lisää ja lisää, mutta mitä enemmän Eurooppaa rakentaa, sitä kauemmaksi lähtevät kansalaiset, koska kansalaiset kansallismielisyys lisääntyy nyt jäsenvaltioissa. Jos skeptikot jätetään huomiotta, sitä todennäköisempää on, että saadaan presidentti Le Pen tai pääministeri Wilders. Tätä pelkäämme, mutta emme saa jättää huomiota kansalaisten oikeutettuja huolenaiheita. Muuten näitä ihmisiä äänestetään. Tämän ei tarvitse olla vasemmisto versus oikeisto, euroskeptikko versus unionia tukevat. Me haluaisimme turvallisuutta, työpaikkoja, mahdollisuuksia meidän kansalaisillemme. esr ryhmä uskoo, että enemmän yhteistyötä voitaisiin toteuttaa silloin, kun se on tarpeen ilman lisäkeskittämistä. EU voisi tehdä vähemmän, mutta paremmin. Seuraavan EUn sopimuksen pitäisi yksinkertaistaa EUn tehtäviä ja toimia. EUn pitää antaa verkostonomainen joustavuus – se saa olla tiukka ja joustamaton. Monimuotoisuus on EUn vahvuus, yksi suurimmista. Kuitenkin vastavuoroinen tunnustaminen ja harmonisoinnin jalkoihin, yhteisen euroalueen budjetin jalkoihin ja työttömyysturvajärjestelmän ja veroharmonisoinnin jalkoihin. Monimuotoisuuden pitäisi tarkoittaa myös sitä, että kaikkia maita kohdellaan samoin. Nyt kohdellaan joitain tasavertaisemmin kuin toisia – Ranska voi rikkoa EUn budjettisääntöjä, koska se on Ranska. Niin kuin on sanottu, Merkelin Saksa rikkoo kaikkia siirtolaisuuteen riittyviä sääntöjä. Vanha Eurooppa selviää tästä. Komissio kuitenkin kääntää toimensa jatkuvasti uusempien jäsenvaltioiden suuntaan. Olisiko parempi, että olisi vain muutama sääntö ja kaikki noudattaisivat näitä sääntöjä? Tarvitsemme demokratiaa, avoimuutta, enemmän tänne parlamenttiin ja muihin toimielimiin. Meidän on saatava päätös suurelle koalitiolle, jossa päätöksiä tehdään viiden miehen kesken neljästä maasta tai kahden poliittisen ryhmän kesken. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentissa on 751 meppiä kahdeksasta poliittisesta ryhmästä. Kaikkia tulisi nyt ryhtyä kunnioittamaan. Minun ryhmäni ja äänestäjät haluavat, että nyt nähdään, mitä varoituksia on kuultu. Nyt pitää uudistaa järkevällä tapaa, ei ajatellen, että EUsta löytyy kaikki vastaukset. Uudistusten pitää saada palautettua mieleen, miksi Eurooppa on niin hieno paikka. Meidän pitää saada mahdollisuuksia kansalaisillemme globaalissa maailmassa. Kiitos. Liberaale fraktion. Liberaaliryhmän nimissä puheenjohtaja Verhofstadt. Uh, Kiitoksia arvon puhemies. Jos nyt ymmärrän oikein viime puheenvuoron, niin asia on se, että nationalismin ja populismin lähde on täällä. Me olemme nationalismin ja populismin lähde. Jos puolustaa EUta, jos puolustaa Eurooppaa, Eurooppaa, jos puolustaa eurooppalaista visiota, jos puolustaa eurooppalaista sivilisaatiota, niin silloin syytetään, saa niskansa syytteen nationalismista ja protektionalismista. Se on naurettavaa, hyvät ystävät, ihan naurettava väite. Toisaalta meillä on aika valtava ongelma, koska yhdessä asiassa herra Kamal on oikeassa – nationalismin ja populismin nousu on tosiasia, sillä suuri osa meidän kansalaisistamme ei enää näe Eurooppaa ratkaisuna. Se on aivan totta. No, kuten herra Weber sanoi, nuoret ihmiset kannattavat Eurooppaa ja toisaalta hyvin suuret kansanosat eivät enää näe Eurooppaa ratkaisuna. Ja tämä on se todellinen kriisi Euroopassa, tämä sukupolvien välinen kuilu. Nuoret ihmiset, jotka uskovat tulevaisuuteen ja eurooppalaisen tulevaisuuteen, ja vastassa toiset, joilla on suuria ongelmia sen kanssa. Miksi? No katsotaanpa yhdessä miksi. Ei nuorilla sukupolvilla ole ongelmia, vaan muilla. Minun mielestäni ihmisillä, ihmiset ajattelevat, että heidän elämänsä ei enää ole hallinnassa, että heidän valitsemansa poliitikot eivät enempää kansallisella kuin eurooppalaisellakaan tasolla enää pysty pitämään heidän elämänsä hallinnassa. He näkevät terrorismia, veronkiertoa, kansainvälistä rikollisuutta, mm, maahanmuuttovirtoja ja he eivät enää näe, että heitä suojellaan, vaan he näkevät suuria voimia, kuten kilpailu, vapaat markkinat, vapaa kauppa. He näkevät ne epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon lähteinä ja minä itse uskon, että kilpailukyky ja vapaakauppa ovat itse asiassa uusien mahdollisuuksien lähde ja edistystä, lupaavat edistystä tulevaisuudelle. Ja tämä on tällä hetkellä Euroopan mantereen ongelma ja tällaisessa ympäristössä meillä on sukupolvien välinen kuilu. Ihmiset, jotka ovat menettäneet elämänsä hallinnan, eivätkä enää usko, että me poliitikot kykenemme siihen. Tämä on se ongelma. Tällaisessa ympäristössä me elämme ja tällaisessa ympäristössä nationalismi ja populismi kukoistavat eivät ainoastaan Euroopassa. Herra Trump, USAssa on toinen esimerkki. Meillä on täällä omat nationalismit ja nationalistit ja populistit rouva Le Penistä alkaen. Heitä on kentän molemmilla laidoilla ja te ihmiset, nämä ihmiset kuvittelevat, että tämä nyt sitten sensuurilla ja muureilla tämä ongelma ratkaistaan, että ongelmat voidaan pitää meidän alueemme ulkopuolella. Näin äh, ratkaistaan ilmastonmuutosongelmat, äh, maahanmuutto-ongelmat, pelkkiä seiniä ja muureja vaan rakennetaan. Mielestäni se on väärin. Miten pitää ilmastonmuutos omien rajojemme ulkopuolella? Miten pitää terroristit rajojemme ulkopuolella? kun sen sijaan, että luotaisiin eurooppalaista politiikkaa. Ja entä miten veronkiertoon vastataan? Ainoastaan ylikansallisella politiikalla ja ylikansallisilla poliittisilla instrumenteilla. Uskon, että tyytymättömyys ja ihmisten pelot johtuvat tästä kuilusta, tästä halkeamasta, koska meillä on toisaalta globalisaatio ja toisaalta demokraattiset politiikat, joita on todellisuudessa rakennettu vain kansallisella ja paikallisella tasolla. Ja tämä epätasapaino myös aiheutti rahoituskriisin 2008, koska markkinat olivat globaaleja, mutta meidän politiikkamme eivät olleet. Tämä on minun analyysini. Näin sitten kohdataan Euroopan unionin, Euroopan heikkous näiden suurten ongelmien edessä. Eli jos me todella haluamme antaa positiivisen vastauksen meidän kansalaistemme pelkoihin ja saada kontrollin takaisin, me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja ja eurooppalaisia eurooppalaista kapasiteettia mahdollisimman nopeasti. Eikä se ollenkaan tarkoita sitä, että kansalliset demokratiat ja demokraattisuus jotenkin tuhottaisiin. Sitä vain täydennetään ja minun mielestäni yhdellä sanalla voitaisiin sanoa, että Eurooppa ei ole lähde, vaan eh, globalisaation lähde, vaan vastapaino hallitsemattomalle globalismille ja myös lääkenationalismin syövälle, joka meitä Euroopassa tänä päivänä piinaa. Minun mielestäni tämä on se oikea analyysi ja mielestäni te vastasitte siihen konkreettisten toimien listalla ja kolme niistä on mielestäni oleellisia. Euroopan puolustus unioni. Tämä on jo kolmas yritys ja sanoisin, että vihdoin ja viimein. 54 oli ensimmäinen kerta Ranskan kansalliskokous. Silloin torppasi sen. Älkäämme puhuko siitä sen enempää. Onneksi ranskalaiset ovat muuttaneet mieleksi. Sitten 2003 yritimme seuraavan kerran ja silloinkin me epäonnistuimme ja olen hyvin tyytyväinen nyt jo niihin ehdotuksiin, joita tähän mennessä on tehty. Joten tehdään se nyt. Meidän pitää olla rehellisiä itsellemme. Enää USA ei kanna vastuuta meidän naapurustossamme. Meidän täytyy tehdä se itse tai sitten sitä ei kanna kukaan. Ja toiseksi, jos Trump valitaan, niin sitten minulla ei ole enää mitään illuusioita heidän haluttomuudestaan tehdä mitään. Toiseksi sitten euron ja talouden todellinen hallinta. Vapaus- ja kasvusopimus, sanoitte, että meidän täytyy käyttää sitä ja sitten täällä sanotaan, että sitä ei ole sovellettu ja se on se todellisuus. Ranskan on vaikea pitää vakaus- ja kasvusopimusta ja toisaalta Saksa myös toimi omalla tavallaan. Tämä on se realiteetti ja nyt meidän täytyy saada tämä eh, eh, viiden ministerin raportti eteenpäin ja mahdollisimman nopeasti eh, päästä uuteen vaiheeseen, koska tämä pelailu vapaus- ja kasvusopimuksen kanssa ei enää käy. Me menetämme kaiken uskottavuuden ulkomaailman silmissä. Ja yhteinen maahanmuutto- ja pakolais- ja turvapaikkapolitiikka on kolmas tärkeä ehdotus. Se on saatava aikaan mahdollisimman nopeasti. Onko meillä mahdollisuuksia saada se aikaan? Onko meillä rohkeutta? Mielestäni ympäristö on olemassa. Jos ajattelemme Brexitiä, minä näen Brexitin pikemminkin mahdollisuutena kuin minään muuna. Miksi näen sen mahdollisuutena? No, sen takia, että Britannian hallitus haluaa tehdä Brexitistä menestyksen ja toki näin on hyvä, se on heidän velvollisuutensa, mutta meillä on oma velvollisuutemme ja meidän velvollisuutemme ja vastuumme on tehdä Brexitistä menestystarina Euroopalle, Euroopan kansalaisille. Ja se on mahdollisuus, josta me voimme helpottaa toimielintemme mutkikkuutta. Brexit ei ole mikään rangaistus eikä kosto toimi, ei siitä ole kysymys. Minun mielestäni kyse on järkevästä suhteesta Britannian ja Euroopan välillä ja vielä enemmän on kyse siitä, millaista Eurooppaa me haluamme tulevaisuudessa, millaista Euroopan unioni, joten minun viestini tänään on hyvin selkeä. Meidän pitää molemmin puolin Englannin kanaalin, kanaalia lopettaa jakolinjat ja keskinäinen syyttely. Meidän täytyy käyttää tämä mahdollisuus ei Euroopan tappamiseen, vaan Euroopan uudelleen keksimiseen. Kiitos. Istutukaa vain kyllä minä huomasin teidät. Das, äh, Herr Verhofstadt. Edustaja Verhofstadt. Edustaja Batten kuuluu ryhmään, joka koko ajan halusi valittaa puheen ylittämisestä. Haluaisin kuitenkin esittää teille kysymyksen. tämä esittää kysymyksen. Olkaa hyvä, edustaja Pätten. Mr. President. Kiitoksia kovasti. Herra Verhaustat, onnittelut ensinnäkin uudesta nimityksestänne hoitaa parlamentin puolesta Brexit-neuvottelut. Teitä on aina hauska kuunnella. Te olette johdonmukainen uskomuksissanne. Kuvailette, miten pitäisi tässä puskea eteenpäin mutta mitä meillekin kerrottiin kampanjassa, ei kuitenkaan tapahdu, mutta te tiedätte, että kyllä näin on, ja tekin tiedätte, siksi uskotte siihen. Olisitteko minun kanssani samaa mieltä siitä, että Britannia pitäisi jättää unioni mahdollisimman nopeasti, 50 artikla on tarpeeton menettely, meidän pitäisi mitä pikimmiten edetä, että te voitte jatkaa omia touhujanne ja me omiamme. Ja jos jotenkin voisin teitä rohkaista, olen kirjoittanut kirjankin siitä, miten se voidaan hoitaa. Annan sen istunnon jälkeen teille. Oletteko samaa mieltä? Ihan ensimmäiseksi kiitän arvon jäsentä positiivisesta arviosta minun virastani. Tämä onkin ensimmäinen kerta. Joo, minä vastaan kysymykseenne. Kyllä. Herr Sulik, Sie hatten sich zu... Tässä oli työjärjestyspuheenvuoro. Ja, dankeschön. Niin, kiitos. Puhemies Schulz, halusin kysyä siitä, miten ajasta pidetään kiinni. Kun minä puhun viisi tai kymmenen sekuntia aikaa, että jo kilkuttelette kelloa, nyt ylitettiin kovasti puheaika. Olisi ehkä hienoa, jos voisitte noudattaa samanlaista mittatikkoa kaikkien kanssa. edustaja Sulik. En tiedä kuinka usein olette paikalla täällä, kun minä olen puhemiehenä. Usein minua kritisoidaan siitä, että annan puhua pidempään. Olen avokätinen, koska olen ihan vakuuttunut siitä, että täällä ryhmien puheenjohtajat, jotka edustavat suuria ryhmiä, monta sataa meppiä, tai vähempääkin määrää saattaa tarvita tällaisessa keskustelussa hetken enemmän puheaikaa. Tämä koskee kaikkia ryhmien puheenjohtajia. Olen avokätinen, kuten puheenjohtajat Simmer ja Harms varmasti ovat useat kerrat huomanneet. Puheenjohtaja Simmer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette avokätinen. Niin, syntyykään tässä väärinkäsityksiä tänään. Meidän täytyy tehdä päätöksiä. Ylläpidämmekö status quoa? Tuemme, hallinnoimme edelleen niitä hankalia rakennelmia, joita meillä on EU-ssa syntynyt. Näin epäonnistutaan. Vai haluammeko uutta demokraattista sosiaalista Eurooppaa rohkeasti? Tämä on se kysymys, joka meidän on osoitettava itsellemme. Meidän mielestämme Eurooppa-taloa on nyt uudistettava oikein perinpohjaisesti. Mitään pikkukorjauksia enää tarvita. Tämän on oltava asuttava talo, jossa kansalaiset voivat asua. Järkevän hintaiset asunnot, kunnon työpaikka, turvallinen ympäristö, tulevaisuuden näkymät nuorille. Nämä asiat ovat kaikki tarpeen. Samalla on huolehdittava ikääntyvistä köyhistä ja asunnottomista. Tässä meidän on tehtävä työtä. Me emme enää usko, kun täällä parlamentissa tai jossain muualla esitetään valtavat litaniat lupauksia, kun kukaan ei selkeästi ole sanonut, että nykykonsepti Euroopan unionista, että ajatellaan globaalia kilpailukykyä ennen kaikkea, ennen kaikkea keskitytään siihen, ja tämä lopulta aina haittaa parantaa kansalaisten asemaa. Kansalaiset joutuvat kantamaan velkataakan, kansallisen budjetin rajoitukset, leikkaukset on siedettävä, yksityistäminen julkisten palveluiden osalta ja niin edelleen. Jos nyt emme saa tätä asiaa muutettua, jos emme muuta tätä perspektiiviä Euroopan unionissa, niin kuljemme koko ajan tätä samaa ympyrää, koska lisä sosiaaliturva, hyvät työpaikat ovat mahdottomia. Niistä ei voida puhua, jos jatkuvasti puhutaan joustavuudesta ja epävarmoista työsuhteista. Miten nuorisotyöttömyyteen todella puututaan? Mitä tässä nyt esitetään? Lopulta on sanottava, että kun täällä pohditaan sitä, miksi nationalismi kasvaa, miksi perännytään jatkuvasti enemmän kansallisiin valtioihin, niin täällä on syy. Hallitukset itse vaikuttavat siihen myös. Näin tuetaan vain tällaista kansallismielisempää kehitystä. EU ei näin rakennetta. Oikeisto populistit saavat näin valtaa. He eivät halua Euroopan unionia vain tilkkutäkkiä, mutta sehän ei toimi. Tämä on mielestäni yksi suurimmista uhkakuvista tänä päivänä, eikä kukaan ole sanonut, mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Minulla olisi kaksi vastausta. Unionin on oltava demokraattisempi. Sitä on todella demokratisoitava – ja sitten komission jäsenet voivat osallistua vaaleihin tulevaisuudessa ole mitenkään riittävä toimi, jos ajatellaan mitä todella tarvitsemme. Katsokaa vastuutanne komissiossa, kansalaisaloite esimerkiksi. Se ei ole toiminut. Nyt ei ole otettu huomioon demokraattista perustaa, miten toimitaan kansalaisten kanssa yhdessä – on todettava, että kysymykset, jotka osoitamme teille, olisivat enemmän neuvostolle osoitettavia. Meidän on todettavia, että edeltäjänne, jopa puheenjohtaja Barroso, vaikutti voimakkaasti siihen, että kysymys siitä, kuka hallitsee Eurooppaa, saa kansalaisilta sen vastauksen, että lobbaajat tällä päättävät, eivätkä kansaa edustavat. Tämä haittaa myös nykypäivän komissiotamme. Ei se riitä, että ajatellaan, että Barroso on nyt lobbaaja, vaan meidän pitää ajatella, miten kansalaiset saadaan osallistumaan, miten kansalaiset voivat olla mukana niin, ettei päätöksiä tehdä aina kansalaisten yläpuolella. Monet asiat lähtevät tänään tällaisena kannustimena, että kehoitatte, ketä te kehoitatte jotain tekemään. Meidän pitää tehdä jotain komission ja jotain tehtävän neuvoston. Mutta paraneeko nyt kaikki, koska Brexitistä on päätetty kansanäänestyksessä? Onko niin, että nyt britit lähtevät ja saadaan tehtyä sellaista, mikä olisi mahdotonta? Sen olisitte voineet tänään sanoa. Me keskustelemme yhteisestä työttömyysturvajärjestelmästä. Keskustelemme yhteisestä minimipalkasta Nämä ovat näitä kysymyksiä, joita pitää pohtia. Me odotamme enemmän konkreettisia asioita. niin Silloin olemme valmiita käymään tätä keskustelua edelleen. Ja sitten yksi huomio vielä. Pyytäisin, ettei vasemmistoa esitetä saman sellaisina, jotka haluavat aitoja tai sotia. Niitä ei halua kukaan vasemmistosta. Vihreän ryhmän nimissä puheenjohtaja Harms. Herr Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan unionin kansalaiset, omalle ryhmälleni, mistä nyt keskustellaankaan, Euroopan unioni on saavutuksineen ja heikkouksineen, joihin me tutustumme yhä paremmin. Se on vastaus nationalismiin. Ja koska me olemme EU-ssa 60 vuoden aikana oppineet, että me voimme yhdessä paremmin puolustaa omia intressejämme ja arvojamme, niin tämä Euroopan unioni on myös meille vastaus näinä e, globalisaation väitetysti epävarmoina aikoina. Minä tiedän kyllä, miksi Rova Mogherini ja muut haluavat Brysselille lisää toimivaltuuksia, mutta kaikella on aikansa. Itse olen vakuuttunut siitä, että meidän ei pidä ensiksi keskustella institutionaalisista muutoksista, vaan tänään meidän täytyy lisätä luottamusta ja saada takaisin luottamusta eurooppalaiseen politiikkaan ihan konkreettisilla toimilla. Meidän pitää voittaa takaisin luottamus paitsi EU-hun, myös eurooppalaiseen avoimen moni muotoiseen ja moniarvoiseen liberaalin yhteiskuntaan, sillä viime vuosien kehityskulut ovat asettaneet sen paineen alle missä me vihreät haluamme nähdä toimia, jotta kansalaiset voisivat saada uutta luottamusta yhteiseen eurooppalaiseen tiehen? Viime vuonna me näimme, miten pieni osa niistä ihmisistä, jotka maailmanlaajuisesti ovat pakomatkalla pakolaisuuden alla, tulivat tänne Eurooppaan ja me saimme nähdä, mikä tämä globaali pakolaisuuden ongelma on, vaikka se tulikin meidän luoksemme lähinnä homeopaattisina annoksina. Sen jälkeen olemme Euroopan unionissa riidelleet EUn polarisaatiosta ja tämän teeman yhteydessä politiikkaa on vahvistettava ja itse olen ryhmäni kanssa vakuuttunut siitä, että EUn täytyy paremmin täyttää kansainväliset velvollisuutensa pakolaisten vastaanottamisesta. Kun katsomme Afrikkaan tai vaikkapa Syyrian, ja jos rukoilisin, niin minä todella rukoilisin, että aselepo kestäisi. Tämä katse osoittaa, että meidän täytyy tehdä enemmän ja olla luotettavampia myös Euroopan ulkopuolella. Emme voi vain torjua tosiasioita, kieltää niitä, jos emme saa aikaan parempaa konseptia Afrikka-politiikalle, jos emme saa toimivaa turvapaikkaoikeutta ja maahanmuutto-oikeutta, niin sitten nämä viime vuoden aikana nähdyt ongelmat tulevat takaisin entistä suuremmalla paineella. Tänään on puhuttu paljon solidaarisuudesta ja uskon, että solidaariset vastaukset toisten ihmisten onnettomuuksiin ovat painavampia, jos Euroopan unioni ei ovat ongelmallisempia, jos EU ei ole solidaarinen suhteessa itseensä, oman itsensä sisällä. Sen me, me Mm, pelastamme pankkeja, mutta koulut ja sairaalat hajoavat ja murenevat monissa Euroopan kolkissa. Ja meillä on hyvin paljon epävarmuuden aiheita, joihin meidän on vastattava. Ja sampa tämä nyt Pratislavan huippukokouksen suuntaan. Me emme yksin selviä näistä haasteista. Me emme myöskään saa uskotella itsellemme että ilman hallitusten, jäsenmaiden hallitusten yhteistyötä tämä voisi toimia. Herra Juncker, teidän investointisuunnitelmanne, ohjelmanne on hyvä, mutta liian niukka. Ja se, että kiinnostumme nuorisotyöttömyydestä, mutta sitten vastaamme näihin ongelmiin Interrail puheilla. Niin hieno asia kuin Interrail onkin, niin tämä ei kyllä ole mikään ratkaisu. Verotuksen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ja vakaussopimuksen vaikeudet yhdessä nuorisotyöttömyyttä, ähm, nuorisotyöttömyyden vastaisen taistelun kanssa tässä ovat vastaukset. Ilmastounioni. Jos me emme nyt vain nopeasti ratifioi Pariisin ilmastosopimusta, vaan otamme vakavasti transformaation, energiatehokkuuden ja uudistuvien eh, energiamuotojen puolesta, niin silloin saamme aikaan myös taloudellista eh, taloudellista kiihoketta, joka tulee koitumaan meidän kaikkien hyödyksi. Euroopan unionin suuret saavutukset kuluttajan suojassa, luonnonsuojelussa, ympäristön suojelussa ja jopa tietosuojassa ovat merkittäviä. Me odotamme sitä, ja tämä teidän täytyy, herra Juncker, ja teidän komission ottamaan hyvin vakavasti, jos te nämä saavutukset SETA-sopimuksen ja TTI-sopimusneuvottelujen yhteydessä, jos puolustatte näitä, eh, niin silloin te menetätte kansalaisten luottamuksen. Kiitos. E Thank you. Kiitos. Tämä perinteinen unionin tila puhe, sen käynnisti herra Barroso edeltäjänne ehkä. Varmasti koko parlamentti haluaisi minun kanssani onnitella herra Barrosoa, kun hän saa hyvin palkatun tehtävän Goldman Sachsissa. Eikö ole suuremmoista mitä sitten tapahtuikin, herra Juncker, niin varmasti kyllä isot pojat hoitavat teidätkin. Mitä nyt kuuntelin teitä, niin voi vain sanoa, että olen iloinen, että hyvä, että päätimme lähtöä. Ei tässä ole mitään opittavaa vai Brexitistä. Todellakin ihan vanha virsi. Enemmän Eurooppaa ja tässä tapauksessa totta kai enemmän sotilaallista Eurooppaa, eurooppalainen armeija, yhteinen puolustus – Täällä jotkut jo sanovat, no amerikkalaiset eivät tänne kuitenkaan jää, täytyy selvitä omin voimin, omin sotilaisen rakenteen. No en tiedä rauhanprojektista mitään sitten ehkä. Tämä on aika vakava varallinen liike. Ja oppositiopuolueet vahvistuvat kautta Euroopan. Se ei lopu Keski- ja Itä-Euroopan maissakin sanotaan Merkelin pakolaiskiintiölle ei, ja varmasti kansanäänestyksiä on tulossa jatkossa lisää. Brexittiä ajatellen sitten. No jaa, varmasti olette oikeassa. Jos vähän kriittisesti suhtaudutte brittihallitukseen, minustakin sen pitäisi ryhtyä huomioon, mutta selvää on, että kyllä Euroopan unioni kyllä jatkaa porskuttamista. Te olette avioasianajan olette nimittänytkin. Parlamentin puolesta me saimme Giefer Hofstadtin hän se on nyt se, joka neuvottelee Brexitistä. Ja jos ajattelee tätä rakennusta ikään kuin temppelin, niin herra Verhofstadt on sitten siinä ylipappina, fanaatikkona oikeastaan. Täällä on yksi ainoa nationalisti, hän. Te haluatte lippuja, kansanhymnejä, armeijaa, te olette EU-nationalisti. Totta puhe, minä olen sitä mieltä, että nimitys on sodan julistus suoraan sanoen jos tehdä minkään lailla järkevää neuvottelua. Jos te pidätte dogmista kiinni, tarvitaan molemmin puolista vapaalta pääsyä markkinoille, ihmisten vapaa liikkuvuus myös, niin väistämättä te johdatte siihen, että sopimusta ei synny eikä VTOn sääntöjen mukaankaan kauppaa käytäisi. Ei se ihan huono juttu ole meille, oikeastaan paljon parempi ja halvempi kuin mitä meillä nykyinen sopimus on. Mutta jos ajatellaan sata, satoja tuhansia saksalaisia työntekijäautotehtaista, Ranskan, se ehkä se on huono uutinen, koska me olemme suurin markkina heille ja hyvää tuottoa keräävät maailmalla. Minä väittäisin, että me oikeastaan todella tarvitsemme järkevän, maalaisjärjen odottava lähestymistavan. Ja parlamentti on tunnustettava, että virhe tehtiin. Ja yksi ihminen, joka tykkää yhdistyneen kuningaskunnasta, myös sitten johtaisi neuvotteluja. Das Wort hat jetzt... Äh, Puheenvuoron saa nyt ENF-ryhmän nimissä edustaja Le Pen. Juncker. Arvon herra Juncker, tämä oli hyvin ö, tylsä ja ankea ja mauton ja hajuton puhe, jonka me tänään saimme kuulla. Ei mitään visioita. Se täytyy tietysti myöntää, että siellä oli omat huumorin hetkensä kun te esititte itsenne veron, verosuunnittelun vastaiseksi sankariksi. Te ette ole mitään nähnyt, ettekä mitään kuullut siitä, miten kansat haluavat takaisin oman itsenäisyytensä ja vapautensa. Sitä te ette ole ymmärtänyt ja täällä ihmiset lukevat, herra Weberkin lukee lehdestä, mitä kansalaiset ajattelevat ja Katsokaapa, mitä nuoret äänestävät. Voin hyvin suuressa, su, rauhallisin mielin kertoa, että tämä ö, oma ö, puolueeni, jota johdan, on nuorten keskuudessa suosituin. Brexit rikkoi tabun ja britit nyt osoittavat, että on mahdollista lähteä Euroopan unionista ja vieläpä siten, että he hyötyvät siitä. Nämä katastrofimaalailut ovat pelkkää valhetta. Britannia voi oikein hyvin ja te toivoitte, että siellä nyt sitten apokalypsi kävisi brittien päälle, mutta eipä käynytkään niin. Ja ratkaisu, olipatpa ongelmat millaisia tai olosuhteet millaisia tahansa, niin te sanotte aina lisää Eurooppaa. Oli kyse maanviljelystä tai maahanmuutosta, niin aina te sanotte, että Eurooppa meitä suojelee. Ei kukaan enää usko siihen. Se on pelkkä loitsu, jolla ei ole enää mitään voimaa kansalliset rajat, siellä te annatte rikollisuuden kukoista ja hyökkäätte kansakunnan ajatusta vastaan ja näin autatte islamismia ja terrorismia. Miltä Eurooppa meitä muka suojelee? Antaako se meille turvallisuutta? Se luo talouspolitiikkaa, joka on tuhoisa Etelä-Euroopalle ja monet yritykset ovat menneet konkurssiin, työttömyys on räjähtänyt käsiin. Miltä te oikein suojelette Eurooppaa vauraudelta ja hyvinvoinnilta ilmeisesti? Ja nyt jännitteet vain kasvavat. Herra Juncker, teidän halveksuntanne kansanäänestyksiä kohtaan on todella huolestuttavaa. Miltä Eurooppa meitä suojelee? Vapaudeltako? Demokratialtako? Nyt on vaihdettava viestikapulaa. Eurooppalaiset tarvitsevat tulevaisuuden hankkeita, sellaisia näkyjä, joita pelkästään kansalliset yhteisöt voivat heille tarjota. Päästäkää kansat vapaaksi, antakaa kansojen tehdä yhteistyötä keskenään sitten kuin ne itse haluavat ilman Brysseliä. Olkaa vihdoinkin demokraatteja, antakaa kansojen itse päättää omista kohtaloistaan. Kiitos. Frau Abgeordnete Le Pen, Herr... Edustaja Le Pen. Kuvan, edustaja Kuvan haluaisi esittää teille kysymyksen. Hän verstanden? Sopiiko? Madame Le Pen. Rouva Le Pen, aiottakoa vaatia Brexittiä lähitulevaisuudessa? Ja otatteko sen myös teemaksi presidenttikampanjaanne? Arvoisa demokratian ystävä, Kansanäänestys on mielestäni paras keino ja olen jo neljän vuoden ajan puhunut, että järjestän kansanäänestyksen, jotta ranskalaiset voisivat ilmaista kantansa Ranskan lähtemisestä Euroopan unionista. Das Wort hat jetzt die Puheenvuoron saa nyt sitoutumattomien edustaja Dons. Thank you, uh, Mr. Kiitos puhemies demokraattisen brittien päätöksen jälkeen 23. kesäkuuta Euroopan unionin ja EUn on luotava uudet suhteet, joista on etua molemmille. Yhteistyö, kauppa, turvallisuus ja hyvinvointi ovat aiheena. Tässä on järkeä yhdistyneen kuningaskunnan kannalta, mutta myös EUn. Olemme viidenneksi suurin talous, suurin Mat markkinat rans, saksalaisille autoille ja ranskalaisille viljelle löytyy meiltä. Eurooppa tarvitsee meitä. Meidän on tehtävä uudenlaista yhteistyötä kaikkien etujen mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta on hieno valtio, joka selviää hyvin yksinkin, mutta Eurooppa on liittolainen. Emme halua, että neuvottelut päättyvät tappeluihin. Pyysarjanille tässä on haasteita ja mahdollisuuksia. Kiitämme sitä, että täällä Pohjois-Irlannin prosessia tuettiin. Meidän maarajastamme tulee EUn ulkoraja. Se ei voi tarkoittaa, että jätetään syrjään se edistys, jota on saatu aikaiseksi. Tulevina vuosina Pohjois-Irlanti katsoo edelleen ulospäin Eurooppaan ja maailmaan. Olemme alue, jossa rauha ja demokratia on voittanut terrorismin ja konfliktit. Frau Kollegin Dort. Kollega Dons. Edustaja Tanak, haluaisi esittää teille kysymyksen, olkaa hyvä. Uh, Northern Ireland wisely. Pohjois-Irlanti hyvin viisaasti halusi jäädä. Muu osa maasta ei seurannut esimerkkiä. Mainitsitte sen, että saadaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille kova raja on mahdollisuus. Siis missä mielessä, jos estää kaupan ja ihmisten vapaata liikkuvuutta tasavallan ja Pohjois-Irlannin välillä, miten tämä kova raja hoidetaan ilman, että siitä olisi haittaa myös teille? Thank you. Kiitos, edustaja Tanuk, tästä kysymyksestä. Pohjois-Irlanti äänesti jäsenyyden, jäsenyyden puolesta. Olen ylpeänä osana yhdistynyttä kuningaskuntaa, joka kokonaisuutena äänesti Brexitin puolesta. Minä kunnioitan ja ihailen näiden kansalaisten päätöstä. Pohjois-Irlannissa on tilanne, jossa Pohjois-Irlanti on yhdistyneen kuningaskunnan ainoa osa, joilla on maaraja toisen EU-jäsenvaltion kanssa. Tämä on varmasti haasteellinen tilanne. Varmasti meillä on yhteinen matkustusalue, joka meillä oli ennen EUn jäsenyyttä, jo voidaan huolehtia varmasti siitä, että edistys jatkuu. Kiitos. Neuvoston nimissä ministeri Kotsuk. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet yleensä puhun täältä käsin edustaakseni neuvostoa. Ymmärtän, että, että nyt en pysty tässä tilanteessa, koska tämä koko työ sen osalta, mitä Juncker on suunnitellut komissiolle, on vasta tässä edessä. Toivottavasti voin kuitenkin puheenjohtajavaltion puolesta todeta, että kiitos myönteisestä agendasta. Minulle on etuoikeus, että voin edustaa Slovakiaa puheenjohtajavaltion edustajana nyt, kun hän piti puheen unionin tilasta. Minä haluaisin rauhoitella teidän mieliänne, että puheenjohtajavaltio on kyllä tietoinen, miten kiireellisesti meidän täytyy toimia meidän kaikkien vastaaksemme haasteisiin, joita EUlla on. Me olemme tietoisia niistä. Niitä ei tarvitse sen perinpohjaisemmin käsitellä, ne ovat ennen näkemättömiä ja laajoja, mutta jos yksi haaste on kaikkein tärkein, niin se on epävarmuus. Muutoin kyllä Euroopan unioni joutuisi populismin uhriksi olen Junckerin kanssa samaa mieltä siitä, että populismi ei ratkaise, vaan luo ongelmia. Kun nyt olen kuunnellut puheenjohtaja Junckeria, niin Slovakia puheenjohtajavaltiona on tyytyväinen, että me olemme valinneet tietyt painopisteet ja periaatteet kaudellemme. Me haluamme saada aikaan koodituntuvia tuloksia, keskittyä kansalaisiin ja estää pirstaloituminen. Toiseksi toteaisin, että kun täällä moni on täällä tuonut esillekin valtionhallitusten päämiesten tapaamisen perjantaina Bratislavassa, niin mikä tässä alkuperäisen ajatuksena oikein oli taustalla? Ajatuksena oli, että kun kesäkuussa he tapasivat ja yhdistyskuningaskunta järjesti kansanäänestyksen, niin nyt tarvitaan kunnon avoin keskustelu meidän keskuudessamme unionin tilasta. Mitä löytää oikeita vastauksia, kun yhdistyskuningaskunta nyt päätti lähteä? Minä sanoisin, että keskustelu varmasti tuo esille erimielisyyksiäkin, mutta ei pidä niitä peljätä Siksi tätä olisi pitänyt käydä paljon aiemminkin. Ja yhteisenä tavoitteena kuitenkin on löytää yhteistä maaperää tulevaisuudessa. Ja varmasti sitä myöten Bratislavasta varmasti se arvoa. Varmasti se käynnistää myös pohdiskelun, joka myöhemmin jatkuu kuuden kuukauden päästä, kun Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää vietetään. Ja varmasti voisin ottaa esille kolme aluetta, joihin johtajat voivat keskittyä tulevina kuukausina. Ykkösenä muuttoliike, kiitos puheenjohtaja Juncker, että te vetositte myös puheenjohtajavaltio Slovakian, että mekin etsimme ratkaisuja, jotka auttaisivat meitä selviytymään vastatahtoisuudesta. Joissakin maissa, jotka eivät halua ottaa vastaan pakolaisia, mutta yhtä lailla on tärkeää, että meillä on sellainen käsitys tilanteesta, että kaikki voivat tämän hyväksyä. Toiseksi sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Totta kai tämä on erittäin tärkeää. Lopuksi haluamme paremmin viestiä unionista. Jean-Claude Junckerkin tämän otti esille. Lopuksi vielä puhemies. Puheenjohtajavaltio Slovakia mielestä, jotta koordinointityön tuloksia saataisiin ja niitä täytäntöönpannakin mahdollisimman pitkälle, perusta täytäntöönpanolle löytyy nimenomaan toimintatilallisesta sopimuksesta ja varmasti tähän palataan, kun paneudutaan lähettämään ne kirjeeseen Fitsolle. Toivottavasti saamme yhteisen julistuksen komission ja parlamentin kanssa lainsäädäntötyön perustavoitteista. Kiitos puhemies. Tämä oli kunnia, että tänne sain tulla. Kiitos. Kiitos, arvoisa ministeri. Nyt EPP-ryhmän nimissä edustaja Roil. Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitos siitä, että komission puheenjohtaja sai meidät pohtimaan, mitkä ovat eurooppalaiset projektimme perusteet, perustat. Ja hän luetteli myös ne vaikeudet, joiden edessä nyt olemme. Ja vastaus voi olla vain se, että työskentelemme konkreettisesti sellaisten projektien parissa, jotka osoittavat, että me pystymme siihen. Haluan vielä konkretisoida sitä populista ja vastaan auttaa vain se, että saamme uskottavuutta takaisin. Ja uskottavuutta saadaan ensinnäkin siten, että osoitetaan, että pidetään kiinni omista säännöistä ja omasta oikeudesta ja sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Haluan sanoa, että myös vakaussopimuksesta sitoumuksista on pidettävä kiinni. Se, mihin, mitä on yhdessä sovittu, siitä on pidettävä kiinni ja komissionkin tehtävänä on tätä valvoa. Toiseksi täytyy esittää oikea, omia kantoja populisteja vastaan. Siten saadaan myös uskottavuutta, eikä aina vain myötäillä. TTIP, SETA ja muut sopimukset. Ei meidän pidä kuunnella, mitä ilmapiiri on ja haistella ilmapiiriä, vaan meidän tehtävämme on katsoa, että oikeat asiat ajetaan läpi. Ja kolmanneksi tarvitsemme ratkaisuja, emmekä pelkkää puhetta. Niiden pitää olla konkreettisia ratkaisuja, käytännöllisiä ratkaisuja. Mitä me annamme ihmisille vastaukseksi, kun he haluavat turvallisuutta? Mitä me teemme, jotta tietojen vaihto todellakin turvallisuusviranomaisten välillä toteutuisi? Mitä me teemme? matkustusasiakirjojen kanssa, ulkorajojen vahvistaminen, yhteinen puolustuspolitiikka. Emme mitään suuria malleja tässä tarvitse, vaan ihan konkreettisia askelia, mieluummin kaksi askelta kuin suuria näkyjä. Se, joka haluaa talouskasvua, se, sillä ei pidä olla ainoastaan rahaa, vaan sen täytyy luoda olosuhteet yritysten perustamiselle. Tässä meillä on valtava toiminnan tarve, eikä asia ole ollenkaan vaikeaa saada onnistumaan. Vähemmän sääntöjä ja eh, jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse säännellä. Kiitos sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä edustaja Rodriguez. Kiitos. Puhemies, puheenjohtaja Euroopan on oltava mahdollisuus Euroopan kansalaisten selvitä globaalissa maailmassa. Sitä varten tarvitaan tiekartta, joka tarjoaa paremmat eurooppalaiset mahdollisuudet. Teidän puheenne oli merkittävä tapaus tässä mielessä, mutta Euroopan parlamentti haluaa todella hyvin tarkkoja ehdotuksia siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Toivoisimme, että neuvosto voisi saada Bratislavassa – tuloksia aikaiseksi. Mutta tiekartan keskiöön tarvittaisiin hyvin vankka sosiaalinen pilari, joka huolehtisi siitä, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat luottaa sosiaalistandardeihin, työoloihin ja sosiaaliturvaan. Tämän pilarin pitäisi mahdollistaa se, että sosiaalistandardeista todella pidetään kiinni. Me uskomme, että Euroopan unionista on uudestaan tultava sosiaalisen ja taloudellisen konvergenssin moottori. Nyt olisi tärkeää saada myös talous- ja rahaliittopäätöksen. Kiitos edustaja Rodriguez esr nimissä. Edustaja Trebesius. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission puheenjohtaja Juncker, en halua olla hävytön enkä epäkohtelias, mutta te olette vanha ja väsynyt ja te olette loppuun kulunut. Te seisotte tämän EUn edustajana ja symbolina, joka nyt juuri epäonnistuu, ja te toistelette noita fraasejanne yhä uudelleen. Teiltä ei ole mitään uutta odotettavissa, ei mitään muuta kuin tätä vaivalloista hallinnointia, ongelmien hallinnointia, jotka ovat suureksi osaksi itse aiheutettuja, vaikka teidän puheessanne nyt olikin joitakin hyviäkin ehdotuksia. Minä näen euro, EUn syvässä kriisissä. Meillä on edelleen eurokriisi ja sen raskaat taloudelliset seuraukset. Meillä on Etelä-Euroopassa nuorisotyöttömyys, maahanmuuttokriisi, Brexit, terrorismi, eikä EU ole vieläkään onnistunut antamaan tyydyttäviä vastauksia näihin ongelmiin. Te sanotte, että haluatte selittää politiikan paremmin. Ei teidän tarvitse, teidän pitää tehdä parempaa politiikkaa. Nyt EU täytyy uudistaa ja uudistaa perusteellisesti, jos haluamme, ettei tämä EU tulevaisuudessa epäonnistu, jos todella haluamme antaa lapsillemme vastauksia tulevaisuutta varten, enkä usko, että niin sanotuista liberaaleista. Nimenomaan juuri herra Verhofstadt on oikea ihminen meitä edustamaan. Itse olisin mielelläni äänestänyt tästä valinnasta. Hän on sentralismin edustaja. Te torjutte mittatilaus Euroopan. Minä uskon, että mittatilaus Eurooppa on nimenomaan ratkaisu, ei ongelma. Kiitos. Kiitos. Yhdistyneen vasemmiston nimissä edustaja Ferreira. Obrigado, Juncker. Kiitos, puhemies. Herra Juncker, eilen tot... Business Europe totesi, että pitäisi ensi viikolla huippukokouksen noudattaa ohjelma. Ei tarvitse edes taikurin taitoja, että te viette nämä toiveet myös neuvostoon, kuten kaikissa muissakin huippukokouksissa. Tätä Euroopan unioni on ja sen toimielimet ajetaan vain joidenkin intressejä, niistä joista ollaan riippuvaisia. Unohdetaan kansat, kun pitäisi nimenomaan suunnata katse tulevaisuutta, miettiä työllisyyttä, koulutusta, palkkoja. Sen sijaan te luotte prosessin, jossa on vain Portugalille asetettu pakoseuraamuksia. Meidän täytyy päästä eroon tästä unionista, Junckerin, Barroson, Goldman Sachsin ja LuxLeaks Euroopassa. Sen ei pitäisi olla työntekijöiden kansakunnan Eurooppa. Tämä on kristallin kirkas totuus, kun ajatellaan myös ajatellaan jatkoa. Kiitos vihreiden nimissä edustaja Hödstan. Kiitos puhemies. EU ei ole täydellinen. Puheenjohtaja Juncker tunnustaa tämän tosiasian ja jotkut aloitteet olivat hyviä, jotta voidaan puuttua esimerkiksi työmarkkinoiden kysymykseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhteenliittymiin. Hän sanoi myöskin, että pitäisi tukea kansalaisia ja solidarisuutta. Skotit äänestivät kesäkuussa unionin puolesta, jotta rakentavassa hengessä edelleen voitaisiin tehdä yhteistyötä. Puolueiden yli on tehty yhteistyötä Skotlannissa, jotta voitaisiin selvittää, miten voidaan suojella Skotlannin ka- kantaa ja asema, erityisesti pääsy sisämarkkinoille. Skotialitus pyrkii saamaan yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ymmärtämään skottien kannan, jos joskus edetään tässä kysymyksessä. Toivon, että kaikki täällä ovat avoimia sille, että löydettäisiin keino tunnustaa Skotlannin kansan demokraattinen valinta. Kiitos. Kiitos EFDD-ryhmän nimissä edustaja Ferrara. Kiitos puhemies. Juncker, totesitte, että unionista puhuttu Eurooppa, Euroopan unioni ja nyt tästä pitää olla vielä vakuuttuneempi. Puhuttiin ihanteellisesta, solidaarisesta Euroopasta niin, että vastauksia kansalaisilla, mutta vahinko vain, että se on liian kaukainen malli. Politiikka on ollut tehokasta pankkien pelastamiseksi, mutta ei pakolaisvirtojen hallitsemiseksi tai että voitaisiin kasvua taata kaikille jäsenvaltioille. Euroopan unioni nähdään eurooppalaisen vallan teknokraattisena järjestelmänä, jossa lobbarit tuovat omansa äänensä kuuluville päätöksentekoon elimissä. Siksi on tiukkuutta, vähennetään demokratian ja itsemääräämisoikeuden asemaa ja viedään pohja sosiaaliselta valtiolta ja, ja villisti vain sääntelyä puretaan työmarkkinoilla tai yksityistetään, lisätään köyhyyttä ja totta kai eriarvoisuus kasvaa sitä myödään. Jos ajatellaan edellisten ja tulevien sukupolvien oikeuksia, yhteistä hyvää, jos ihmisistä ei tulisi päähenkilöitä, niin – Siksi me haluamme jatkossakin sanoa tällaiselle Euroopalle ei. Salvini. Herra Salvini EFN-ryhmästä. Mä, ellenesima fars. Ties kuinka mones farsi, tyhjiä sanoja, tuhansia välimeren annoilla – ja kuitenkin mukaan nationaaliset populistit ovat vihollisia. Tarvitsitte kyllä hyvän lääkärin, siis todella hyvän asiantuntijan. Todellakin, ja jos ajatellaan, että islamilainen terrorismi on useimmille se suurin uhka, jota tekin rahoitatte jokaisella veneellä, joka tulee meidän rannoillemme. Se menee kuitenkin islamilaisten taskuihin viime kädessä asettatte Venäjää vastaan hulluja pakotteita, menetämme miljardia euroja ja miljoonia työpaikkoja. Te rahoitatte myös antamalla Turkille rahaa, ei vaihtoehtona, vaihtoehtona ei mitään saada. Ja, se, ja te vastustatte Unkarin tai Puolan hallituksen, vaikka ne ovat kansan valitsemia. Ja haluatte käyttää rahaa, joka on täysin pielen mennyt Varmasti tämä on ehkä viimeinen puhe, jonka te täällä pidätte, koska kansalaiset onneksi eivät enää tätä siedä, ei nationalistisesti eikä populistisesti enää voi tätä niellä. Das Wort hat jetzt der Fraktions... Sitten Sonneborn ryhmien ulkopuolelta. Kiitoksia, Pomo. EU on muuttunut, kun aloitin oman työni halusin työskennellä vahvan ydin Euroopan puolesta, jossa olisi 27 satelliittivaltiota. Ja nyt Brexitin ja Unkarin tilanteen myötä minä haluaisin myös irlantilaisille näyttää ovea. Hallitus, joka ei ota vastaan veromaksuja Apple-nimiseltä yritykseltä antaa sellaisen kuvan, että on kysymyksessä konsernien Eurooppa eikä kansalaisten Eurooppa. Arvoisa Irlannin presidentti, jos te yhä uskotte, että Apple luo työpaikkoja Irlantiin, niin voitte sen saman tien unohtaa Applella oli vain yksi jobs, mutta se ei luo työpaikkoja, eli jobs, joten uskokaa minun neuvoani. 13 miljardia euroa, sillä saatte paljon iPhoneja ja sillä tulee enemmän veroja, verotuloja irlantilaisille ja voitte niille sitten ostaa lisää iPhoneja. Tämä on niin sanottu win-win-win situation. Miettikää tätä ja ottakaa lasi viskiä. Santi ja vielä, herra Juncker, voisitteko pyytää, että teidän digitaalikomissaarinne Ottinger joka ö, puolestoista tunti ö, menisi ö, nettiin ja soittelisi puhelimellaan, jotta tämä roaming-asia tulisi selväksi. Kiitos. en tiennyt, että pääsin pomoksi näin Nylle Mepille. Edustaja Lewandowski. Kiitos. Tänään ei ollut tämmöistä optimismia unionin tilapuheessa, koska sille ei ole mitään perusteita. Nyt ei ole paikallaan juhlia Rooman sopimuksia, kun huolta on niin paljon ja ollaan joutumassa populismien käsiin. Muukalaisviha ja populismi ovat nyt valloillaan. Ja se näkyy keskusteluista, joita käydään. Nyt on moni ongelmia jotka liittyvät myös siirtolaiskliiniin. Nigel Farage oli johtaja täällä, mutta Farage-klooneja syntyy nyt kaikkialle Eurooppaan. Meidän on ajateltava turvallisuutta, sisäistä ulkoista, meidän on ajateltava rajoja ja työmaailman haasteita. Jos ihmiset lähtevät ajattelemaan niin, että kansallisvaltio voi parhaiten turvata heidän turvallisuutensa, niin tämä taistelu hävitään. Bratislavan huippukokouksen esityslista on oikein hyvä. Ei kannata näyttäytyä avuttomina. Meidän täytyy nyt löytää yhteinen nimittäjä, eikä se saa olla pienin yhteinen nimittäjä. Kiitos edustaja Lewandowski. Edustaja Jurek haluaisi esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä populizmie, a przewodniczący Juncker nie powiedział... Kiitos. Te puhuitte herra Junckerin puheesta, mutta ei hän perheeseen viitannut. Perhe on kriisissä, koska meillä on väestökriisi ja se on johtanut myös pakolaiskriisiin. Te olette populisti ja me, me miksi puhua perheestä, selittää velvoitteita. Edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. Puheenjohtaja Juncker päätti itse oman puheensa tekstin. Ja minun mielestäni tämä puhe oli oikein sopiva vastaus tämän päivän tilanteeseen. Kiitos. Seuraavana edustaja Stanishev. President, President Juncker. Kiitoksia puhemies. Äh, arvoisa puheenjohtaja Juncker, teillä on vaikea tehtävä johtaa Euroopan komissiota aikoina, jolloin se, mitä emme olisi voineet kuvitellakaan, on tullut mahdolliseksi ja nyt tapahtuu. Brexit-solidaarisuuden puute pakolaisuus ja turvapaikkaongelmassa ovat pelkkiä oireita, mutta jotta Euroopan unioni voisi luoda tulevaisuuden vision, visioita, teidän täytyisi puuttua todellisiin syihin. Barroson komission viiden vuoden aikana sosiaalinen Eurooppa joutui talouskuripolitiikan uhriksi. Ja te lupasitte, että kun teidät valittaisiin komission puheenjohtajaksi, te muuttaisitte tämän. Te sanoitte, että Euroopan pitäisi olla sosiaaliset standardit, jotka ovat 3A se, mitä sosiaalidemokraattinen perhe odottaa teiltä ja komissiolta, on selkeä tiekartta, joka tasapainottaa talousvapautta ja aloitteita selkeillä sosiaalisilla standardeilla, jotka ulottuvat koko Euroopan unionin alueelle. Ja kerran, tai jälleen kerran vaatisin teitä nyt kiireellisesti ottamaan asiaksenne tämän nuoriso, ottamaan nuorison nuoriso-ohjelman jossa olisi neljä pilaria. Työllisyys, paljon enemmän rahaa työllisyyteen. En kuullut teiltä sitoumusta tähän toisena pilarina kulttuuri, sitten koulutus ja sitten lasten suojelu. Jos te alatte taistella näiden asioiden puolesta ja tehdä niistä todellisuutta, niin silloin on mahdollisuus siihen, että Eurooppa saa luottamuksen takaisin. Kiitos. Kiitos. ESR-ryhmän nimissä edustaja Zille. Um, um, Kiitos kovasti puhemies me tarvitsemme enemmän sosiaalista, mm, mm, ei vain tiukkuutta, kun toteutetaan vakaus- ja kasvusopimusta, jotta Britannia voisi lähteä mahdollisimman nopeasti eu niin, että saadaan unioni toteutua. Ja täytyy puuttua sosiaalisiin eriarvoisuuteen ehkä jossain tietyssä maassa, mutta jos katsotaan eurooppalaiset niin Eriarvoisuus kyllä kasvaa kasvamistaan, koska uusi sukupolvi ehkä muuttaa elämäntapaansa ehkä muualla. Euroopan puolustusta. Haluatte uuden rahaston, mutta kerro, miten se syntyy. Meidän täytyy operaatiot, suunnitelma, ilman että yhdistyn kuningaskunta osallistuu tai Yhdysvallat. Vielä yksi asia, te ette sanakaan sanoneet Venäjästä meidän pitäisi kuitenkin maksaa maitotuottajille korvauksia menetyksistä. Entäpä Krimin kysymys, ette sanoneet siitäkään mitään. Thank you. What... Kiitos. Minuutti. Edustaja Matias. Eh, Arvoisa puhemies, kiitoksia. Me puhumme Euroopan unionin tilasta, mutta meidän täytyy puhua konkreettisesti eikä vain to- toistella yleisyyksiä. Ulkoinen velka on vuodesta 2007 laskenut, mutta se mitä Saksassa on onnistuttu tekemään on epätasa-arvon lisääminen ja eriarvoisuuden lisääminen. Tiedämme, ettei Saksalle ole olemassa mitään ratkaisuja, koska Saksa on Saksa. Entä Ranska sitten? Ranska edelleen vuonna 2017 tulee rikkomaan vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämäsääntöjä vastaan. Portugal koki kovan talouskurin, kovimman mitä koko Euroopan unionissa toteutettiin, ja Euroopan unionin on saatava alijäämä laillisen eh, rajan alapuolelle. Tämä on ollut Portugalille todella häpeällinen ja hirvittävä prosessi ja sanktiot ovat olleet häpeällisiä ja siksi, että Portugali on Portugali. Tällaisessa Euroopassa me elämme ja tällaisen Eurooppaan te viittasitte, eikö se hävetä teitä? Sitten herra Lundgren, yksi minuutti. Niin, Kiitos. Union tila on kaiken kritiikin alapuolella, vaikka piditte tällaisen puheen. Unioni sirpaloituu yhä nopeammin. Kansalaisten luottamus murenee. Suurin luottamuksen pula oli yhdistyneessä kuningaskunnassa, se tiedetään vaalin jälkeen. Onnittelut onnittelisin brittejä, jotka nyt pääsevät eroon tästä EUn taakasta. Ja toivon, että Ruotsilla on edelleen hyvät suhteet yhdistyneen kuningaskunnan suuntaan. Puheenjohtaja Juncker esittää nyt yhteistä puolustusta. Ruotsi on aina ollut puolueeton maa ja tämä on tarkoittanut myös sitä, että meidät on nähty kriisien välittäjänä luotettavalla tapaa. Tämä työ päättyneen, jos meidät pakotetaan sotilasyhteistyöhön. Nyt ei ymmärretä ongelmia ja tämä vähentää luottamusta äänestäjien keskuudessa yhä enemmän. EU on nyt sairas potilas, jolle voidaan antaa ainoastaan särkylääkettä tällä hetkellä. One minute now for Mr. Vel- Herra Vilimski, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Euroopan komissio itse tänään luonnehtii omaa tilansa eksistentiaaliseksi. Minä sanoisin pikemminkin, että se on katastrofaalinen. Britit sanoivat goodbye, me jätämme tämän Euroopan unionin. Tänään tai tällä viikolla puolalaisia tullaan arvioimaan että Luxemburgista kantautuu huuto, että Unkarikin täytyy sulkea ulkopuolelle. Miten absurdia tämä kaikki onkaan? Muistakelkaapa vain muutaman vuoden takaista tilannetta, kun täällä mantereella vallitsi ystävyys ja yhteistyö, ja kun eh, uskoimme ja katsoimme hyvään tulevaisuuteen rauhassa ja vapaudessa. Nyt centralisaatio on muuttanut paljon. Nyt tämän Mantereen yllä on itku ja hammastus kiristys ja pakolaispolitiikka on yksi asia. Ymmärrättekö te eh, Britannian kansanäänestyksen antamat merkit oikein? He haluavat pois Brysselin sanelusta takaisin subsidi- subsidiariteettiin, suvereniteettiin ja eh, vapauteen, itsenäisyyteen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Lamassur, puolitoista minuuttia. President. Kiitos puhemies. Vihdoinkin nähdään perusta uudelle puolustustyölle. Siitä on syytä olla iloinen, mutta kuten oikein muistutitte, herra komission puheenjohtaja, ei pidä unohtaa, että sotilasvarat ovat ulkopolitiikan apuväline. Annoitte Syyrian yhtenä esimerkkinä, pari muuta antaisin. Mikä on meidän ulkopolitiikkamme Venäjän suuntaan? Minskin sopimusta ei saatu unionin avulla aikaa vain kahden valtion välillä. Entä Ukraina, Kaukasian tilanne? Entäpä valtioiden harjoitteleva paine? Entäpä sitten kaasupolitiikata Venäjä harjoittaa? On todellakin järkyttävää, että kun kylmän sodan päätyttyä me emme enää pysty puhumaan yhdellä äänellä Moskovan kanssa. Toiseksi Libyaa. Jälleen Kerran siitä on tullut tärkein pääsy Euroopan pakolaisille ja myös islamisteille, kun Yhdysvallat, Katar, Emiraatit, Egypti vetävät köyttä suuntaan jos toiseenkin. Missä Eurooppa on siellä? Merellä? Varmasti kyllä, humanitaarisia toimia varten on hyvä niin, mutta se johtaa siihen, että me joudumme hyväksymään muiden tekemät päätökset. Ilman yhteistä politiikkaa me saa, tarvitsemme lisää varoja ilman, että pystymme mitään yhdessä tekemään kuitenkaan. Merci. One minute. Kiitoksia. Sitten Fleckenstein, yksi minuutti, olkaa hyvä. Danke, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin puheesta puuttua vain yhteen seikkaan. Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus turvallisuuteen. Turvallisuus sisällä ja ulkona. Siksi komission puheenjohtaja Juncker tuen tuota tiedustelupalveluiden parempaa yhteistyötä. Ajattelisin myös, että hyvä on ajatella rakenteellista yhteistyötä puolustuksen alalla – mutta lisätehokkuushan on tässä tavoitteena, eikä järjettön lisävarustelu. Siksi nämä esitetyt toimet, jotka ovat ihan hyviä, ovat sopivia ainoastaan, jos jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan lisävaroja käyttöön. Ulkorajojemme turvallisuus, mahdollisuus nähdä, ketä tulee alueellemme, ketkä lähtevät, no tuo on jäänyt liian vähälle huomiolle – jotain lisää on tehtävä, mutta lisäksi on selvästi ymmärrettävä, että tämä ei ratkaise pakolaiskriisiä. Tämä auttaa ainoastaan eu kriisiä, jos ajatellaan pakolaisten jakamista. Siirtolaiskriisi ratkaistaan vain sitä kautta, että unionimme arvoihin suhtaudutaan kaikkien hallituksen puolelta – todella uskottavasti ja lähdetään puuttumaan tämän pakolaisuuden perussyihin. Silloin on myöskin maksettava rahastoihin, jotka on yhdessä sovittu. Kiitos. For one and a half minutes, Mr. Gonzalez Pons. Gonzalez Pons, puolitoista minuuttia. Arvoisa herra Juncker, Eurooppa voi huonommin kuin vuosi sitten Ranskan, Saksan ja Belgian terroriiskut, Brexit, mafiat, pakolaiset, populismi kasvaa, työttömyys kasvaa, skeptisismi kasvaa ja tunne siitä, että tämä järjestelmä ei toimi, se kasvaa. Toimielimet toimivat, komissio toimii, parlamentti toimii, mutta se mikä ei toimi on solidaarisuus jäsenmaiden välillä. Ilman solidaarisuutta ei ole Eurooppaa, vaikka on toimielimiä. Solidaarisuus on rokotus nationalistisia intressejä vastaan ja solidaarisuus on se, mitä me sodasta opimme. Solidaarisuus, kuten te herra Jukeri ja herra Weber sanoitte, on eurooppalainen elämäntapa, mutta myös sellainen, josta kaikkien kansalaisten täytyy voida nauttia yhdenvertaisesti. Kaikkien maiden on toteutettava sitoumuksensa budjetin ja alijäämän suhteen, mutta myös siinä, etteivät kumppanit rankaisisi toisiaan. Ja solidaarisuus, joka ymmärtää, että Putin on uhka, mutta myös idän on ymmärrettävä, että massiivinen pakolaisuus on yhteinen ongelma. Ja solidaarisuus tarkoittaa myös sitä, että yhteismarkkinat tarkoittavat yksiä markkinoita, ei 27 erilaista markkinaa. Yksi 27 ja 27 yhden puolesta. Solidaarisuus on Eurooppa. Solidaarisuus on eurooppalaisille ainoa mahdollinen tulevaisuus. Onnittelen teitä tästä puheesta. Minä haluan tukea teitä ja minun maani Espanja niin ikään. Kiitos. Now one minute. Sitten rouva Fajon, yksi minuutti. Just apologize before you take the floor, madam. I see a colleague. Anteeksi. Täällä on sininen kortti ennen kuin annan puheenvuoron. Otatteko kun sallispons sinisen kortin vastaan? Kyllä. Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Madam Senra. Eh, eh, señora presidenta. Kiitos puhemies. Herra Pons, oletteko sitä mieltä, että on oikein, että Espanjan hallitus on leikkaustoimia ilmoittanut tuleva vuotta varten Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi ja eikö siitä ole haittaa vähäosaisille Espanjan valtiossa? Kiitoksia puhemies. Mielestäni Espanja, kuten kaikki EUn jäsenmaat, on velvollinen täyttämään omat sitoumuksensa. Jos olemme yksi talous, yhteistalous, meidän täytyy olla lojaaleja toisillemme. Minä en usko, että Espanjaa rangaistaan, mutta olen sitä mieltä, että Espanjan täytyy olla sitoumustensa tasolla ja sen täytyy pitää eh, lupauksensa kumppaneille. Se on hyvä kumppanuutta. Kiitos. Ja sitten Rolfa on yksi minuutti, olkaa. Nezaupanje, to je stanje v uniji. Kiitos. Epäluottamus kertoo unionin tilasta. Usko on menetetty unioniin ja identiteettiin. Joku ei ole sitä ehkä kuullutkaan, koska on niin monta politiikkoa, johtajia, jotka ovat unohtaneet eurooppalaiset arvot, koska me on välittömästi ja määrätietoisesti puuttuneet oikeuksien rikkomiseen sekä unionissa että unionin ulkopuolella. Me emme tarjoa sosiaalista Eurooppaa. Pitkän aikavälin vision täytyy perustua demokratiaan, sosiaalisuuteen eikä salaisiin sopimuksiin. Meidän ei pitäisi tarttua vain turvallisuuskysymyksiin ja unohtaa samassa kansalaisten yksityisyys. Herra Juncker, solidarisuus unionin ytimenä on hieno ajatus niin voitaisiin integroida paremmin myös nuoret. Me tarvitsemme toivekkuutta, pessimismi ei ratkaise ongelmia. Kaikki ne, jotka olemme vastuunkantajia, joutuvat miettimään myös tulevia kuukausia ja joudumme varmasti vastuuseen sanoistamme teoistamme. Kiitoksia. Sitten Cesa, puolitoista minuuttia. Puhemies, teillä oli selkeä puhe ja varmasti erittäin tärkeä historiallisena hetkenä ja varmasti nähdään valoa pitkän kriisin jälkeen. Me olemme saaneet selvän einen e- unionille yhdeltä valtiolta ja nyt me haluamme myös vastuunkantoa sieltä päästä, kun mekin kannamme vastuumme. Me näemme, että epäluottamus kasvaa kasvamista kansalaisten parissa. Ja kuten te itsekin tunnustatte, me komissiolta ja neuvostolla haluamme laadullista muutosta, tarvitaan kunnianhimoa, konkretiaa ja selkeitä tavoitteita. Nyt täytyy kiireellisesti toimia joissakin kysymyksissä turvallisuudessa, maahanmuutossa, työssä ja säästöjen suojassa. Turvallisuudessa tarvitaan päätöksiä, selkeitä päätöksiä. Hyvä, että saadaan rajavartiosto, joka tarvitsee vahvistusta edelleen, mutta me tarvitsemme myös oman armeijan ja ennen kaikkea omaa yhteistä ulkopolitiikkaa. Tämä on tarpeen vain jotta voisimme jatkaa rauhan vuosia. Se on tärkein tulos 60 vuodesta meidän yhteisestä työstämme. Työttömyys, varsinkin nuorisotyöttömyys Euroopassa on yli 20 prosenttia. Minun maassani sivuttaa 40 prosenttia. Investointisuunnitelma on antamassa ensimmäisiä tuloksia. On hyvä, että vahvistetaan sitä, kuten lupasitte, mutta sitä pitää kolminkertaista. Meidän täytyy saada investointeja ja näin saadaan kasvuja ja työpaikkoja. Meidän täytyy suojella myös säästöt. Me uskomme, että Beilin toteutuminen tarvitsee kansalaisten osallistumista. Tarvitaan konkreettisia vastauksia nopeasti kansalaiset totesivat, nyt ei pidä kiirehtiä eikä pelkästään johtajia tai huippukouksia. Juncker, nyt on hyvä toimia määrätietoisesti ja kiireellisesti. Kiitoksia, rouva Van Bremt. Yksi minuutti, olkaa. Kiitos, puhemies. Puhemies, puheenjohtaja, lähditte liikkeelle siitä, että haluan tehdä positiivisia ehdotuksia. Se onkin tärkeää meidän ryhmämme kannalta. Ei kannata lähteä Brexitin jälkeen tällaisen kollektiivisen depressioon. Meidän täytyy käyttää mahdollisuuksiamme, jotta voimme vastata haasteisiin, jotka ovat meillä edessämme. Sanoitte itsekin, että yhteisö ei ole riittävän sosiaalinen koko ryhmämme haluaisi, että ratkaistaan sosiaalisen polkumyynnin ongelma. Haluamme nuorisotyöttömyyteen ratkaisuja. Nuorisotyö on valtavan tärkeä. Nuoret tukevat Eurooppa-hanketta, mutta nuoret tukevat myös toisenlaista taloutta. Teillä oli pitkä lista, paljon hankkeita, mutta toivoisin myös, että kiinnittäisitte huomiota siirtymään muutoksen talouksessamme. Uudenlainen talous, uudenlaiset työpaikat ovat mahdollisia. Jos lisäinvestointeja tehdään, niin investoinnit on tehtävä uudenlaisen taloutemme piiriin. Kiitos. Mr. Sire, one... Kiitoksia. Sitten herra Sayer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, herra Juncker puhui painokkaasti turvallisuudesta EPP on iloinen siitä, että turvallisuus on saanut näin tärkeän roolin. On jo korkea aika, että parlamenttikin tekee tämän askeleen. Haluan ehdottaa, että parlamentti perustaa oman uuden valiokunnan sisäiselle turvallisuudelle. Monimutkaiset kysymykset, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen ja terrorismiin, ovat täällä yhdessä ainoassa ulottuvuudessaan, nimittäin ihmisoikeuksien ulottuvuudessa läsnä. Minä puhun pakolaiskriisistä unkarilaisena ja eurooppalaisena poliitikkona. Meidän kantamme on selkeä ja inhimillinen sen sijaan, että me tuomme ongelmat Eurooppaan, meidän pitäisi auttaa ihmisiä paikan päällä sellaisen avulla, joka mahdollistaisi sen, että he voisivat palata mahdollisimman nopeasti omiin kotimaihinsa. Laitonta maahanmuuttoa täytyy suitsia. Meidän on päättäväisesti ö, suojeltava omia ulkorajojamme. Meidän mielestämme ei ole epäoikeudenmukaista, että ihmiset vain päästetään tänne tai kutsutaan tänne ja sitten heitä jaetaan maiden kesken. Unkarin viranomaiset tulevat toinen kymmenettä päättämään tästä ja kansanäänestys tulee olemaan rehellinen. Täällä on sininen kortti herra Ytsetsiltä. Hyväksyttekö sinisen kortin? Kyllä. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy miből építették Kiitoksia, puhemies. En tiedä, mitä edellinen puhuja tarkoitti, kun hän puhui, kun Fides edustaja puhui inhimillisyydestä, miten voitte katsoa Junckeria silmi niin kauan kuin Unkarissa tällainen kampanja on käynnissä, jossa käytetään julkisia rahoja siihen, että esimerkiksi herra Junckerin kuva on editoitu Saventemin lentokentän Kuvaan iskujen jälkeen ikään kuin herra Juncker olisi ollut syyllinen siihen, että siellä oli terrori-isku. Ja nyt puhutte inhimillisyydestä, humanismista. It is a question, it is 30 minutes and you rather stretched it. Do you have a... 30 sekuntia tämä aika ja kyllä venytit sitäkin jo. Onko täällä jotain sanottavaa vai ei? Puhemies, en kuullut mitä kysymystä. Our next uh, speaker for one minute, Madam Thomas. Ja siirrytään seuraavaan puhujaan. Edustaja Thomas. Kiitos puhemies. Haluan siterata Ranskaista. E, rakkauden osoituksia ei ole ilman tekoja. Haluaisinkin eh, nyt eh, todeta, arvoisa puheenjohtaja, että pelkkä rakkaus Eurooppaa kohtaan ei riitä. Vuosikausia eh, eurooppalaiset ovat peräänkuuluttaneet sosiaalista pilaria ja sen vahvistamista. Me <clears throat> olemme tyytyväisiä mutta Euroopan unionin lainsäädännöstä 80 prosenttia edelleenkin pelkkää sanaheliä. Meillä on selvä budjetti, mutta sitä ei ole pystytty käyttämään. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin ja ottaa käyttöön sopiva tapa täyttää ja toteuttaa budjettia, ei pelkästään monivuotisessa yhteydessä, vaan myöskin ensi vuoden budjetista puhuttaessa. Ne äh, julkilausumat, joita tänään esititte, esimerkiksi puolustus, äh, rajat ja, ja muut äh, seikat, niitä varten tarvitaan uutta erillistä budjettia ja sama koskee myöskin esimerkiksi investointeja ja teknologiaa. Te mainitsitte myöskin nuorisotakuun ja kuitenkin vuoden 2017 budjetissa näyttäisi olevan nolla euroa tätä tarkoitusta varten. Me odotamme nyt eh, aloitteita, jotta uusia eh, toimintamalleja saataisiin omien varojen käyttöä silmällä pitäen. Ja tämä <clears throat> koskee kaikkia jäsenmaita. Thank you, colleagues. I am... Kiitoksia kollegat puhemies tarjosi joustavuutta, mutta kyllä pidän myös huolen tästä ajasta. Seuraavaksi minuutti, edustaja Rangel. Äh, Kiitoksia. Äh, äh, arvoisa puhemies ja komission puheenjohtaja, haluan esittää kiitokset teidän puheestanne. Te puhuitte Euroopan unionin keskeisistä suuntaviivoista ja myöskin konkreettisista toimista. Nyt haluaisinkin kysyä seuraavaa. Populismi ja euroskeptisuus huolestuttavat teitä kovasti. Me kuitenkin huomaamme, että Euroopan unionin toimielimiä kohtaan ei kovinkaan suurta luottamusta ole olemassa. Ja ajattelen tätä nyt esimerkiksi Portugalin kannalta. Se, mitä on tehty, on tehty valtavia uhrauksia ja siitä huolimatta emme ole saaneet riittävästi apua. Ajattelen tässä nimenomaan Madeiran tilannetta. Oli nyt sitten kyse mistä tahansa, esimerkiksi yliopisto-opiskelijoista tai yritystoiminnasta, Nämä kaikki seikat ovat tärkeitä ei pelkästään Portugalissa, vaan myöskin Espanjassa, ja ne ovat välttämättömiä rahoituskohteita, että integraatiota voidaan syventää. One minute, Mr. Weidenholzer. Kiitoksia. Edustaja Weiden, Weidenholzer seuraavana. Guten Zustand. EU ei ole hyvässä tilassa, mutta ei saa olla syy vahingon illolle. Kollegat eivät kuitenkaan voi peitellä vahingon iloaan. Meidät ei valittu, jotta olisimme vahingoittavia. Meidän pitää ratkaista ongelmia. Hankaluudet pitää nähdä haasteina. Eurooppa on silloin kasvanut, kun se on kokenut vaikeuksia ja päässyt niistä yli. Ei pitäisi kuitenkaan vain katsoa näitä ihmiselviä ongelmia, pakolaiskriisi, työttömyys, isinnolliset kriisit ynnä muut, vaan pitää myös katsoa eteenpäin. Minusta on hyvin myönteistä puheenjohtaja Juncker että puhuitte digitaalisesta tulevaisuudesta pitkälti. Digitaalinen tulevaisuus on ongelma, jota ratkaista, tai on tilanne, jota ratkaista vain eurooppalaisella tasolla, ja digitaaliset sisämarkkinat ovat tärkein hankkeemme. Se varmistaa työpaikkoja. Ja mitä tulee tietosuojapakettiin, siinäkin ollaan nähty, että me eurooppalaisina asetamme, voimme asettaa globaalit standardit. Kiitos. Thank you. Mr. Karas, one minute, please. Kiitoksia. Edustaja Karas, minuutti. President. Rouva puhemies, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja Juncker, puheessanne ja konkreettisella ne täytitte odotuksemme, koska puhuitte näistä asioista oikealla nimillä. Ongelmamme on tiettyjen poliitikkojen käsittely ja globaalit haasteet. Ihmisillä on eri pelonaiheita, EU-ssa. Tässä on monet valtiot ovat liian pelokkaasti suhteessa ongelmiin. Ei pitäisi polvistua ongelmien edessä. Populismi johtaa nationalismiin ja mahdollisesti Euroopan unionin katoon. Tarvitaan vahvoja merkkejä solidaarisuudelle Tarvitaan nyt suunnanmuutosta ja sen valtioiden pitää toimia, jotta voidaan varmistaa turvallisuus, enemmän vero-oikeudenmukaisuutta, jotta voidaan saada lisää investointeja ja saada aikaan digitaaliset sisämarkkinat ja puolustaa pakolaisia, suojata ulkorajat ja yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa varten. Kiitos. Corbett, one minute, please. Edustaja Corbett, minuutti. Hyvä puhemies. Euroopalla on useita eri ongelmia edessään ja Brexit on niistä yksi. Siitä tulee kaikkien erotapausten äiti. Ja jos se hoidetaan liian nopeasti, se on katastrofi molemmille puolille. On paljon eri asioita, jotka täytyy ratkaista ja käsitellä. Ja tuo luettelo on valtavan pitkä. Joka päivä saamme nähdä uusia tai aiemmin koskaan mainittu tuossa äh, kampanjassa, joka oli lähtemisen puolesta. Britannian hallitus ei ole käynnistänyt artikla 50 menettelyä, koska sillä vieläkään ei ole aavistustakaan siitä, mitä se haluaisi tehdä näin, useimpien näiden asioiden suhteen. Ja suuri asia on se, että haluaako se yrittää turvata itselleen paikan yhtenäismarkkinoille, mutta silloin sen täytyy tietysti hyväksyä kaikki yhteiset säännöt noilla markkinoilla, vai haluaako se lähteä kokonaan ja ottaa käyttöön joutui kohtaamaan tullirajat. Tämä on erittäin hankala valinta. Riippumatta siitä, mihin suuntaan valitaan, sillä on valtavia vaikutuksia Britannialle ja Euroopalle. Ja se vaikuttaa myös siihen, että ne, jotka äänestivät lähtemisen puolesta, valittavat, että näin ei heille sanottu, tästä he eivät ole äänestäneet. Brexit ei ole suinkaan ratkaistu asia, ei eurooppalaisella tasolla eikä kansallisesti se, yhä useammat vaativat sitä, että asiaa pohdittaisiin uudelleen. Puhemies, sininen kortti Schmidtiltä. Hyväksyttekö? 30 sekuntia. President, thank you. I'd, uh, great... Puhemies, kiitos ja kiitos herra Korbetille Ja kiitos, että antamat johdonmukaisesti tässä parlamentissa. Minäkin tuomitsen tämän epäreellisen leaf kampanjan joka teki lupauksia, joita ei voida täyttää, jotka tulevat selviämään vuosien mittaan. Mutta oletteko samaa mieltä siitä, että meidän täytyy varmistaa yhteinen UK-lähestymistapa tässä, että kunnioitetaan ja seurataan Lontoon, Gibraltarin, Skotlannin, Pohjois-Irlannin intressejä ja myös, että aikataulu pitäytyy joustossa, pitää ottaa huomioon tämä moninaisuus yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta päästään yhteiseen kantaan, jota voidaan esittää eurooppalaisille ystäville. Kiitos. Yes, I agree entirely that this... Olen ehdottomasti samaa mieltä siinä, että tämä tilanne on kehittänyt valtavan määrän ongelmia, joita ei koskaan tutkittu ennen kuin päätöksiä tehtiin, eikä koskaan niihin ne, jotka halusivat vetää Britannian Euroopan unionista, osoittaneet meidän täytyy tehdä, mm, saada aikaiseksi paras mahdollinen lopputulos näin kamalasta tilanteesta niin, että yhdistynyt kuningaskunta Eurooppa saavat parhaan tuloksen aikaiseksi. Ja jos, kun ihmiset todella jossain vaiheessa näkevät sen, mitä Brexitissä, mistä siinä on kysymys, eikä ne eikä enää niitä lupauksia paratiisista ja siitä, että kaikki ongelmat ratkaistaisiin, niin monet Britanniassa sanovat, me haluamme ajatella tätä asiaa uudelleen. Schweizer, one minute please. Edustaja Sucha, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin sanoa uudelleen sen, mitä Weber totesi. Meidän tulisi itse asiassa lopettaa populismin hyödyntäminen niitä vastaan, jotka ovat Brysselissä. Meidän velvollisuutemme politiikkona on välittää myönteistä, myönteisiä uutisia Euroopan unionista. Puheenjohtaja Juncker, haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne. Se, millä tavalla puhuitte, on mielestäni se tapa, jolla meidän tulisi puhua kaikissa kansallisissa parlamenteissa, me ei pelkästään tässä talossa. On totta, että luottamus Euroopan on saanut kolauksen Brexitin jälkeen, mutta sitä ei ole suinkaan tuhottu. Euroopan unioni ei voi eristäytyä, se ei voi toimia yksin sen ongelmia ei voida ratkaista pelkästään Berliinissä eikä Pariisissa, vaan myös Ateenassa, Madridissa ja Zagrebissa. Haluan muistuttaa siitä, että Blinkwichista kollegastamme tulee uusi Kroatian pääministeri olen varma siitä, että Kroatia antaa myös oman hyvän panoksensa eurooppalaiseen ulkopolitiikkaan. Puheenjohtaja Juncker, vakuutan teille sen, että me autamme teitä yhteisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Yhteenvetona haluaisin kiittää teitä siitä, että olette todella pyrkineet siihen, että työntekijät, olivatpa he missä hyvänsä, saavat nauttia samasta palkasta ja samoista oikeuksista. Näin todella kunnioitetaan solidaarisuutta Euroopan unionissa, niin kuin totesitte. Se on mainitaan 16 kertaa perussopimuksista. Edustaja Toija seuraavana. Grazie. Kiitos. Me olemme Euroopan elämässä <clears throat> mukana, mutta missään tapauksessa ole sankareita. Me kuitenkin teemme päätöksiä, e, joilla on historiallinen vaikutus. Ja sen vuoksi meidän on mietittävä, miten toimimme tässä tilanteessa Eurooppaa kohtaa yksi sen suurimmista kriiseistä kautta aikojen. Juncker muistutti meitä aivan oikein siitä, että me olemme vastuussa ei pelkästään tämänhetkisestä tilanteesta, vaan myöskin historiallisesta tilanteesta, jolla tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset. Nyt emme saa missään tapauksessa ottaa linjaa kohti Brexittiä. Jos ajatellaan taloudellisia kysymyksiä, on selvää, että sopimus ei ole mikään valtava harppaus eteenpäin meidän on mietittävä Euroopan unionin poliittista painoarvoa ja myöskin sen taloudellisia resursseja. Niitä on nyt käytettävä järkiperoisesti, koska muutoin kansalaiset pettyvät. Vielä pari seikkaa. Jos ajatellaan nyt verotuksellista kysymystä, se voi olla virhe. On mietittävä tarkkaan, mitä teemme sen eteen. Ja myöskin sosiaaliset kysymykset Eurooppa, sosiaalinen Eurooppa, työllisyys, työttömyys, nämä kysymykset ovat avainasemassa, kun puhutaan Euroopan uskottavuudesta. Sitä paitsi eurooppalaiset heikommassa asemassa olevat ihmiset, äh, heidänkin pitäisi saada arvoisensa kohtelu osakseen. Meidän on siis saatava ainakin tätä silmällä pitää uusi tähti Euroopan taivaalle. Edustaja Kulman, minuutti. Komission puheenjohtaja, oikeutetusti sanoitte, että moni ei nyt toimi Euroopassa niin kuin pitäisi. Moni asia toimii yhteen niin kuin pitäisi ja monilla aloilla puuttuu solidaarisuutta, joka olisi tarpeen. Ryhmämme sanoo oikeutetusti, että pitää olla rohkea agenda, toimikaa, antakaa merkkiä rohkeasta oikeudenmukaisesta Euroopasta. Kuitenkin tiedämme, että kaikkeen ette pysty. Monet asiat ovat kansallisesti umpikujassa. Puhutte järkevistä säännöistä. Haluan toistaa ehdotukseni, jonka ryhmäni teki viisi vuotta sitten, kun keskusteltiin vakaus- ja kasvusopimuksista. Pitää, tämän pitäisi saada aikaan ero, että onko valtio, joka torjuu nuorisotyöttömyyttä tehokkaasti vai toimiiko se vain näin näistä. Pitää saada aikaan ero, että toimiiko maa tehokkaasti ja panostaa energiasiirtymään vai rahoittaako se kivi, kivikautta Pitää erotella, että auttaako maa solidaarisesti pakolaisia löytämään uuden kodin vai kieltäytyykö se ja toisella puolen ei sitten toimi ollenkaan. Mielestäni tässä kohtaa on paljon potentiaalia luovuudelle. Meidän pitää rahoituspoliittista toimintapalvelua muuttaa, jotta komissio voi myös järkevästi johtaa. Tämä on meidän vetoomuksemme. Odotamme ehdotuksia. Kiitos. Puhumme eurooppalaisista arvoista ja samanaikaisesti eh, kansalliset intressit eh, jatkavat voittokulkuaan. Tämä näyttäisi Euroopan eh, kokonaistilanteelta tällä hetkellä. Jotain muutoksia kuitenkin on saatava ja niihin päästään, jos ponnistelemme yksissä tuumin. Taloudellinen kriisi, pakolais- ja siirtolaiskriisi, turvallisuuskriisi, niihin on löydettävissä vastaus ainoastaan yhteisen ratkaisun kautta. Ja herra Juncker, komission puheenjohtaja, te etunenässä <clears throat> olette äh, tässä avainasemassa ja näyttäisi siltä, että te ole kovinkaan äh, taipuvainen yhteisen ratkaisuun. Meidän on mietittävä äh, myöskin tasa-arvoisempaa rahapolitiikkaa, sosiaalista pilaria ja me tarvitsemme myöskin solidarisuuden nimissä lisää varoja Espanjaa ja Portugalia silmällä pitäen. Meidän on varmistettava se, että lupauksista pidetään kiinni emme hyväksy sitä, että ihmiset <clears throat> eivät enää jatkossa usko Eurooppaan. Colleagues, we move to catch the... Kiitoksia. Nyt kollegat menettelypuhelistan ulkopuolelta. Tässä on aika iso määrä kollegoita. Niin, haluatteko käyttää puheenvuoro siinä vai? Vai sininen kortti, kun teillä on sininen kortti? Ei, vaan menettelypuhelistan ulkopuolella. No se lisääntyy vielä tähän. Kiitos seuraavaksi minuutti. Pidän tiukasti kiinni minuutista. What, what was the name? Yes, sorry, your, it's yours. Äh, niin, anteeksi, niin kyllä teidän nimenne. En halunnut sanoa 584. Anteeksi, minun ääntämiseni oli tässä syypänä tähän. Thank you. Για να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Pyrimme ratkaisemaan nämä ongelmat ja näin ollen meidän täytyy ryhtyä tiettyihin ajo- äh, aloitteisiin. Minulla on kaksi ajatusta. Ensinnäkin meidän täytyy hoitaa suhteemme Turkin kanssa kuntoon. Se on äärimmäisen tärkeä maa ja meidän tulisi kehittää sen kanssa yhteistyötä, mutta emme voi uskoa, että Turkki aikoo liittyä Euroopan unioniin. kun me annamme sen roikkua tällä tavalla löysässä hirressä, niin annetaan muillekin maille tällaisia Brexit-tyyppisiä ajatuksia. Ne katsovat sitä mahdollisuutta, että Tyrki, Turkki mahdollisesti liittyy ja jota huomioon sen epädemokraattiset piirteet. Toiseksi, budjettia täytyy lisätä, sitä on valitettavasti muutaman viime vuoden ajan vähennetty, jotta voidaan varmistautua siitä, että eurooppalainen talous on yhä digitaalisempi, että meillä on enemmän tutkimusta, innovointia, kunnollinen eurooppalainen nuoriso työllisyysohjelma. Minä uskon siihen, että näin kyetään tekemään. Kysymys on vain siitä, että halutaanko näin tehdä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Lopes Aguiar, seuraavana minuutti. Gracias. Kiitos puhemies. Arvoisa äh, puheenjohtaja, te totesitte, äh, <clears throat> että emme ole sen paremmassa tilanteessa kuin viime vuonna tähän aikaan. Äh, sen jälkeen, kun e, Barroson aikana käynnistettiin uudistukset, on törmätty entistä raskauttavampiin tilanteisiin Brexit ja, ja tämän mukana tuoma ero ja myöskin resurssien haaskaminen se on asia, jota ei voi hyväksyä. Sitä paitsi Euroopan parlamentin jäsenet ovat kampanjoineet näitä muutoksia vastaan riittävästi. Junckerin suunnitelma ei ole riittävä. Se on aivan puutteellinen, jos ajatellaan esimerkiksi nuorisotakuuta, josta puhuitte puheessa, alustuspuheenvuorossanne myöskin solidaarisuus, yhteisvastuu, Portugalin ja Espanjan sakottaminen, ne ovat esimerkkejä jostain aivan muusta kuin eurooppalaisesta yhteishengestä. On puhuttu paljon myöskin pakolaisongelmasta. Unkarin kansanäänestys tässä valossa on aika erikoinen askel eteenpäin. Nyt on viimeinen aika tarttua toimeen, ettei ongelmat lisänny. Niin, varmasti huomasitte, että täällä nyt on kellon kanssa teknisiä ongelmia. Me pyrimme täällä sitten pitämään siitä kirjaa. Edustaja Ford, minuutti. Kiitoksia. Puheenjohtaja Juncker, mainitsitte Alek Jasvakin hirvittävän murhan. Viharikokset ovat halveksittavia. Kuusi ihmistä on pidätetty tästä murhasta, mutta puheenjohtaja Juncker, ette maininnut niitä satoja ja satoja paikallisia ihmisiä Harlowsta ja Essexistä, jotka ovat ö, yhdessä tuominneet tämän rikoksen. Suuri osa, suurin osa Britannian kansalaisista haluaa rauhalliset neuvottelut tulevasta suhteesta Euroopan unioniin. Yhdistyneen kuningaskunnan ja muun EUn välillä on erittäin syvät kaupankäynnin perinteet. Jos yhdistynyt kuningaskunta repäistään irti yhtenäismarkkinoilta ilman mitään pitkäaikaissuunnitelmaa, sillä on valtavat talousvaikutukset kautta Euroopan neuvottelijat molemmilla puolen eh, Englannin kanalia enää tulee käyttää aikaa, jotta tämä asia saadaan hoidettua oikein. Edustaja Georgieva oli sitten myös aivan loistava YKssa. Thank you for one minute, Mr. Mash. Kiitoksia ja seuraava puhuja minuutti. Děkuji, Kiitos, rouva puhemies. Niin, on havaittavissa tiettyä itsekritiikkiä, mutta todellisten toimenpiteitä puuttuu, jos halutaan puuttua näihin kriiseihin, koska on useita kriisejä käynnissä samanaikaisesti. Ja tämä näkyy siitä, että ei ole tehokkaita ratkaisuja maahanmuuttokriisin tilanteessa, jossa useimmat ihmiset Britanniassa eivät näe tulevaisuuttaan EU-ssa. Ongelmia myös pohjoisen ja etelän välillä mikä näistä kriisistä ei tarvitse olla kohtalokas, mutta meidän pitää kuitenkin ymmärtää virheiden ja syiden luonne. Ja näin ollen pitää kutsua asioita niitä oikealla nimillä ja sanoa, että tämän aiheutti tietyt ihmiset. Ja meidän pitäisi nimetä nämä ihmiset, sanoa kuka teki virheitä. Ja komission puheenjohtajan pitäisi pohtia, että voisiko hän johtaa EUn pois kriisistä vai erota. Kiitos. Edustaja Reda. Mr. Hyvä puhemies. Unionin tilanne on analoginen. Ja kaksi vuotta sitten itse asiassa äänestin teidän puolestanne, koska lupasitte huippuprioriteettina copyright-uudistuksen, joka repisi pois maiden väliset rajat, joka saisi eurooppalaisen digitaalisen potentiaalin liikkeelle ja joka tekisi kaikesta selvempää ja helpommin ymmärrettävää. Tänä päivänä komissio e- esittää aivan päinvastaista, että juurikaan puutu tekijänoikeuslainsäädännön eroihin kans, kansallisvaltioiden välillä. Ja sanotte, että, että julkaisijoille tulee maksaa siitä, että linkataan näihin artikkeleihin. Ei todellakaan ei. Tästä aiheutuu vain se, että on yhä vaikeampaa eurooppalaisille yrityksille kilpailla globaalilla tasolla. Se tukahduttaa ilmaisunvapauden ja johtaa siihen, että yhä vähemmän eurooppalaiset julkaisut ovat esillä tai media monimuotoinen. Tämä on myös hyläksy, hyvä, hylätty Euroopan parlamentissa jo useaan otteeseen, puhemies. Näin sitten Epideios yksi minuutti. Ευχαριστώ Puhemies, se mitä puheenjohtaja Juncker täällä totesi, ei ole muuta kuin vanhan toistoa sanoja, joita saamme vuosittain kuulla ja kuitenkaan ne eivät käytännössä toteudu. Millä tavoin uudelleen Äh, millä tavoin Kypros voidaan liittää yhdeksi maaksi uudelleen niin kauan kuin Turkki miehittää osaa saaresta. On aivan selvää, että tällä hankkeella ei ole tulevaisuutta. Ei voida pitää kiinni eurooppalaisesta äh, mallista, äh, kun maat toimivat eri tavoina. Sitä paitsi maat ovat täysin erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi Kreikka äh, on rantautunut valtava määrä äh, islamin uskoisia äh, ihmisiä. Ja tässä tilanteessa kuitenkin on kuultu Junckerin todettava, että kolmansista maista saa kylläkin hyvinkin mielellään tulla tänne nuoria kyvykkäitä ihmisiä. Saman aikaan puhutaan rannikkovartioston voimien lisäämisestä – Onko tarkoitus <clears throat> lisätä pelkästään valvojia, vartioita, vartiointia, mutta ei kuitenkaan todellista valvontaa tapahdu? Ei voida hyväksyä sitä, että pitäydytään joissakin vakiintuneissa ajatuksissa eikä päästä puusta pitkälle. Kiitos menettelymä puhelistaa päättyy tähän. Komission puolesta puheenvuoron saa puheenjohtaja Juncker. Olkaa hyvä, puheenjohtaja. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, lämpimät kiitokset keskustelusta. Kiitos siitä, niistä myönteisistä asioista, joita sanottiin komissiosta, ja myös nämä kielteiset asiat eivät jääneet huomiotta, mutta ne eivät saa kuitenkaan saada ylempää kättä. Aikasyistä en nyt käsittele niitä kaikkia kuitenkin. Kiitos suuresta tuesta tässä parlamentissa useilta ryhmiltä. Sitä tuli Turkkiin ehkä liittyen pari sanaa, sillä puheessani sitä ei käsitelty, ei sitä voitu käsitellä edelleenkin Turkin osalta käymme tiiviitä neuvotteluja, mitä tulee viisumikysymyksiin. Haluaisin vielä tehdä selväksi, että viisumin vapaus vasta silloin, kun kaikki ehdot täyttyvät Turkin puolesta. Kuitenkin haluaisin, että tietyissä kohtaa me olisimme hieman kärsivällisempiä, koska nämä ovat hankalia kysymyksiä Turkissa ratkaista. Olen vakuuttunut siitä, että näin tulee kuitenkin tapahtumaan, mutta ei välttämättä näissä aikapuitteissa, jotka siihen on asetettu. Pitää uudistaa muun muassa terrorismin vastaista lakia, mutta il- ja ilman tätä uudistusta viisumin vapaus ei tule päättämään Turkkiin. Katsotaan, mikä päivämäärä sitten on tuolle. Olen iloinen siitä, että lähes kaikki täällä puhuvat siitä, että sosiaalista oikeudenmukaisuutta pitää vahvistaa EU:ssa. Tiedätte, että kuulemismenettely on käynnissä näistä sosiaalista oikeuksista työpaikoilla. Tulokset kuulemiselle ja konsultoinnille, niitä odotellaan ja sitten annamme ehdotuksemme. Kiitos myös siitä, että puhumme siitä, että on tarpeen investointisuunnitelmaa tupla, määrän tuplata. Se sai siis kovasti tukea, kiitos siitä neuvosto ja parlamentti pitää tehdä tarvittava, jotta päästään oikeisiin päätöksiin. Sama päättee kaikkea, mikä liittyy digitaaliseen agendaan. Siinäkin meidän pitää tehdä tiivistä yhteistyötä. Kiitoksia vielä kovasti puhemieskeskustelusta. Wir kommen jetzt zur Schlussrunde dieser. Seuraavaksi viimeinen kierros. Se ryhmättömät äh, parlamentin edustajat Sarja Nopulos, olkaa hyvä. Χειρότερη η κατάσταση της Ένωσης, ομολογήσατε κύριε Γιούγκερ. Kyseessä on äh, jopa tilanne, huonompi tilanne kuin se, mistä te puhuitte. Työttömyys, äh, tiettyjen tahojen monopoli ja monet muut seikat ovat osoitus siitä, että ollaan menossa taaksepäin ja tämä koskee erityisesti Kreikkaa. Eurooppa ehkä sinänsä ole vaarassa, mutta kansalaiset ovat vaarassa. Lähi-idän tapahtumat, Afrikka, siirtolaisuus, maahanmuutto. Meillä ei ole ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja nyt äh, pyydetäänkin äh, lisää joustavuutta äh, vakaussopimuksen osalta. Merkel ja Holland, jopa Kyprokselta on kuultu perä, lisävaateita joustavuuden suuntaan. On selvää, että tähän tilanteeseen on jouduttu osittain siksi, että pidämme kiinni edelleenkin kapitalismin periaatteesta. ENF de Hyvä puhemies. Tämä Euroopan komissio ei kelpaa siitä syystä, että se altistaa kansalaiset islamin terrorille ja sadoille tuhansille islamilaisista maista tuleville pakolaisille, jotka tuhoavat kulttuurimme Aivan kuten diktatuuri Iranissa, neonatsit Ukrainista, antisemittinen Palestiinan viranomainen ja Ankaran sultaani toimivat näin meidän ihmisemme joutuvat työttömäksi, talous huononee ja me kansalaiset joutuvat maksamaan kustannukset. Tämä unioni ei kelpaa eikä sen johtajista kelpaa. Siitä syystä toistan, että Junckerin täytyy erota. Jos hän ei näin tee, vaadin ainakin seuraavaa. Ei Turkille, Ukrainalle ja muille roistovaltioille minkäännäköisiä viisumivakauksia, ei maahanmuuttajia EU-hun. Kaikki muut lähetetään takaisin. Kansalliset rajat pitää ottaa myös uudelleen käyttöön, mutta varsinkin EUn islamisointi pitää päättää. Das Wort hat jetzt Herr Farage. Puheenvuoron saa edustaja Farage. Minulle kerrottiin Brexit-keskustelussa, ettei tulisi eurooppalaista armeijaa, ei tulisi itsenäistä sotavoimaa EU-hun. No, tässä sitä ollaan, tässä sitä ollaan. Ja kiintoisin kommentti ei tullut herra Junckerilta, kun hän puhui tästä rinnakkaisista rakenteista, vaan Giver Hofstad hän sanoi periaatteessa, että menkää pois Amerikka, pystymme tähän itse. Ei voida johtaa näitä kahta rakennetta rinnakkain ilman, että toinen ei kilpailisi toista vastaan. Kun sitten on itsenäinen sotavoima, sotilasvoima, niin sitten argumentti on vahvempi, että otetaan käyttää sitä. Ja muistan, herra Verhofstadt, Libian aikoina te oikein halusitte, että EU sotilaallisesti olisi mukana hanke, josta ylpeillään, että siinä on kyse rauhasta ja sovinnosta. Se, mitä nyt ehdotetaan, on potentiaalisesti hyvin vaarallista. Ja pohdinpahan vain, että jos siihen tulisi kansanäänestys, EU-ssa, niin mitä, ottaisivat ihmiset sen vastaan, en usko niin. Vihreä ryhmä, edustaja Hams. Kiitos äh, puhemies. Minäkin haluan puhua Turkista hieman. Puhun lähes päivittäin kollegoiden kanssa, Turkista, mutta myös ukrainalaisten kollegoiden kanssa. Ja yksi asia, lienee hyvin tärkeää. Meidän pitää tunnustaa, että demokraattinen kehitys ei ikinä tule ulkoa päin, sitä ei voida saavuttaa, mutta meidän velvollisuutemme auttaa demokraatteja noissa maissa ponnisteluissaan pyrkien saavuttamaan demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteet. Sitä tukea pitää jatkaa Ukrainassa ja Turkissa. Tämä velvoite ei saa unohtua, eikä se saa jättää. Ja edustaja Farage teette meistä nationalisteja, kansallismielisiä, mutta no, ensimmäiseksi minä olin hyvin surullinen päätöksestä, et, joka liittyy siihen, että britit hylkäävät EUn. Tehän olette se, joka puhui britit siihen yli, että nämä huomisen haasteet voitetaan palaamalla eiliseen. Sanon teille vain yhden asian. Tämä tie takaisin eiliseen ei ikinä ole johtanut hyvin tuloksiin. EUn tulevaisuus, tämän maanosan tulevaisuus, sen voittaa se, joka tätä tulevaisuutta yhte- yhteisesti rohkenee mennä, sillä parempi tulevaisuus tällä maanosalla alkoi juuri siitä, että toimimme yhdessä, rohkenemme tehdä näin, ja minusta on surullista, että minä saksalaisena sanon tätä brittin nationalistille. Das Wort hat jetzt für die... Puheenvuoron saa nyt QE-ryhmän puolesta edustaja Zimmer. Akun. Pari huomautusta. Minä en usko, että kansalaiset tuntuvat turvallisemmaksi, jos EU toimii tai puolivahvana toimijana, että olisi yhteinen päämaa ja sun muuta monet kansalaiset kokevat pikemminkin, että yhden nopeammin päädytään sotilaisiin konflikteihin tässä tapauksessa. Pyydän pohtimaan tätä toinen huomio PNR, puhuitte itse tarpeellisesta tietosuojasta. Mikä kanta teillä on sitten tähän oikeussuojavaltuutetun kantaan, että PNR-sopimus Kanadan kanssa loukkaa EUn perusoikeuskirjaa. Sanoitte myös, että me neuvottelemme Kanadan kanssa, tai emme neuvottele uudestaan Kanadan kanssa. liberaali ryhmä, edustaja Verhofstadt. Very short. Uh, Ihan lyhyesti vain, hyvä puhemies. Rebecca Harmsia järkytti sanat, joita Farage täällä käytti, minun eivät järkytä. Farage on niin kuin alkoholisti, joka valittaa, että joku toinen juo olutta pubissa. Ja hän, jotta annetaan, jotta annetaan hyvä esimerkki, jotta hän voi ymmärtää. Se on hänen ongelmansa. Se on naurettavaa. Naurettavaa yhtäältä, mutta ei toisaalta. Koska Todellisuus on se, että nationalistille ja populistille kysymys ei ole Brexitistä. Kysymys ei ole Britannian kansalaisten edusta, eikä Britannian teollisuuden edusta, vaan siitä, että tuhotaan Eurooppa. Kysymys on siitä, että tuhotaan Euroopan unioni. Sehän on tuo todellinen syy. Siksihän täällä edelleenkin istuu tällä talossa. Ja on aivan naurettavaa, että meitä kohtaan hyökätä, kun haluamme Yhdysvaltaisen puolustuksen, kun Yhdysvaltain presidentti itse on sanonut, että meidän täytyy kantaa vasta, vastuumme omasta mantereestamme, eikä Yhdysvaltain armeija voi aina asiaa hoitaa. Mutta no, se, että kritisoit Libyan operaatiota, no hyvä, minä ymmärrän, olit ilmeisesti hyvä ystävä kaikkien diktaattorien kanssa maailmassa, mukaan lukien Gaddafin ja Putinin. Ja, Edustaja Verhofstadt, edustaja Kara, haluaisin teille kysymyksen, sopiiko herra Kaver? Herr Karva. E, edustaja Karva haluaa kysyä teiltä jotain, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Verhofstadt. Puhemies, kiitos edustaja Verhofstadt, ettekö ole huolissanne jonakin, joka pyytää läheisempää sotilasyhteistyötä EU-ssa, jossa on oltu perinteisesti neutraaleja jäsenvaltioita, Irlannin tasavalta, Ruotsi ja Itävalta. Mitä se tarkoittaa näille maille, jotka ovat neutraaleja? Kiitos. No, I, I, I don't see any contradiction in this. I don't see any contradiction. Minusta ei ole mitään ristiriitaa eurooppalaisen puolustuksen ja äh, Naton välillä. Minusta tässä on kysymys siitä, että kehitellään Naton eurooppalaista pilaria, mikä on ehdottoman välttämätöntä mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan uudelleen saada, uudelleen saada itsellemme valta omasta alueestamme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, arvon kollegat, pyydän että istutte paikoillenne. Ne teistä, jotka käyvät keskusteluja käytävillä, pyydän poistumaan salin ulkopuolelle tai istumaan paikoillenne. Olkaa hyvä ECR-ryhmä. Edustaja Kamal. Thank you. Kiitos. On hyvä puhua Kiefer Hofstadin kanssa äh, jälkeen tässä kamarissa, kun me voitimme EU-vaaleissa hänen ryhmänsä nyt on mahdollisuus, mutta en sano, että parlamentti aiheuttaa nationalismia, mutta jos ei oteta huol- huomioon kansalaisten huolia eikä keskitytä jatkossakaan ja integraatioon sen sijaan, että luotaisiin työpaikkoja, jos viedään asioita eteenpäin siinä huo- huomioon, niin äänestäjät taitaa niiden käsiin, jotka, joita te kutsutte populisteiksi. Kyllä, Britannia tulee poistumaan EUsta, eroamaan siitä, mutta me tarvitsemme toisiamme Toisten pitää olla vauraita. UK ja Britan EU eh, e tulevat tekemään sitä jatkossakin, jotta ne, joten ne voivat tarvita politiikkoja, joilla tarvitaan turvallisuutta, työpaikkoja ja mahdollisuuksia ihmisille kaikissa maissa, jotka ovat edustettuna täällä tänään, mutta pelkään pahoin, että tänään tämä ei ollut unelin tilan puhe, vaan samoja vanhoja mantroja tällaisen reunion uuden unionin tila. Für die sozialdemokratische Fraktion spricht jetzt Herr Pitella. Sosiaalidemokraatit, edustaja Pitella. Kiitos puhemies. Aivan äh, toden totta. Äh, olen kyllä aika niin kuin kollegat Le Pen ja Farage toteavat, että auttakaa nyt meitä äh, toteuttamaan Brexit. Tehän olitte itse päättäväisiä ja tiukkoja, kun perään peräänkuulititte Brexitia. Tämä koskee myöskin herra Le Penia. Nyt näyttää siltä, äh, etteivät he pystykään toteuttamaan äh, toiveitaan. Tehän täällä nyt olette niitä paholaisia, joiksi meitä aikaisemmin kutsuitte. Te olette valheiden äh, kautta saattaneet Iso-Britannian kansalaiset Euroopan unionin ulkopuolelle. Ja sitten toinen asia, köyhyys talouden jakaminen sosiaalinen polkumyynti, kestävä kasvu. Puheenjohtaja, nämä kysymykset ovat hyviä asioita, painopisteitä. Kiitokset näistä. Sitten päämarkkinat ja unioni Entä sitten äh, markkinaunioni? Mikä äh, tämä yhtälö lopulta on? Onko näitä mahdollisesti jollakin tavoin vielä täydennettävä? Nyt minun mielestäni meidän on puhuttava poliittisesta unionista eikä mistä markkinaunionista. Äh, ei, ei niistä unelmista, jotka menevät liian pitkälle. Meidän on unelmoitava hyvistä asioista ja, ja löydettävä se voima, joka yhdistää meitä, Euroopan komissio ja parlamentti, niin kuin herra Delors jo totesi, käsi kädessä. Me olemme poliitikkoja ja meidän on pystyttävä toteuttamaan myöskin unelmamme. Das Wort hat für die EV. Puheenvuoronsa EPP-ryhmän puolesta edustaja Weber. Puhemies, puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Minä mieluutti tänään keskustelu ja sen lämmin sävy sillä. Odotamme vastauksia. Ja se, mitä tänään voitiin, todetaan, että Jean-Claude Juncker ohjelman, ohjelmineen koko komissio saa tukea tältä parlamentilta laajasti. Komissio ja parlamentti pystyvät saman aikaan tuloksessa on ensimmäinen tärkeä asia tämän kolmen tunnin keskustelun jälkeen toiseksi edelleenkin. Onnistuvatko nyt jäsenvaltiotkin pääsemään eteenpäin, että saadaan aikaan keskustella pois. Ja itellä välillä eurokysymyksessä, itä ja länsi, maahanmuuttokysymyksessä ja jotain päiviä sitten joku keksi että erot, yksi jäsenvaltio pitäisi erottaa. No joskus tämä kuulostaa lasten tarhalta eikä vakavasti otettavalta politiikalta, jota tuolla tehdään. Sen takia neuvoston pitää vihdoinkin löytää yhteisiä vastauksia haasteisiimme. Sitten saamme ihmiset vakuutettua. Kolmanneksi, arvon kollegat, niin tämä tulee tähän populismiin ja ääriliikehdintäkysymykseen vasemmalta ja oikealta. Siihen haluaisin sanoa, että Brexitissä, älkää nyt ottako tätä pahalla, poliittisesti olla niiden kanssa, jotka sanovat, että Euroopan vaikutus eurooppalaisesti on nyt neutraalin kyselyjen mukaan monissa EUn jäsenvaltioissa saamme korkeakantuslukua eurooppalaiselle ajatukselle. Tämä luku on suurempi kuin pitkään aikaan Saksassa. 77 jälkeen nämä suurimmat kantosluvut eurooppalaiselle idealle, koska ihmiset äh, eurooppalaisesti huomaavat, että Berliinissä ei ole ongelmaa eikä Pariisissa, ettei Roomalla ole ongelmaa, vaan ihmiset näkevät, että Lontoolla on suuri ongelma, miten he käsittävät tätä tilannetta. Tässä on epäyhtenäisyyttä ja riitaa ja jopa tämän Leave-kampanjan päätekijät poistuvat kentältä. Johnson ei enää kuule Farage eroa, ja hän puhui näistä 300 miljoonan säästöstä, se oli valetta. Tämä on todellisuuden tila tällä hetkellä, ja sen takia Brexit-keskustelu pitäisi nyt ottaa positiivisesti. Jos maa haluaa poistua, niin sitten ovat britit sanoa, että Brexit on Brexit, vaan myös meidän eurooppalaisten pitää sanoa, että Brexit tarkoittaa Brexittiä. Ja Isolle Britannialle tulisi tulla hankala tie mutta Faragein pitää sitten pystyä vastaamaan lapsille tästä, että mikä katkerra tulos tämä oli hänen maalleen. Sen takia pyydän, että tässä keskustelussa, pidämme omista periaatteistamekin, niin kuin Jean-Claude Juncker teki, me puolamme tällaista Eurooppaa ja Brexit-keskustelusta, että tämä on Euroopalle oikein. Ja Weber, Edustaja Weber, edustaja Coburn haluaisi teille kysymyksen. Hän kuuluu niihin, jotka ovat poistumassa. No, pyydän, että otatte sen vastaan. Edustaja Coburn. Thank you, herr Kiitoksia, Herra puhemies. Edustaja Weber, en tiedä, oletteko käynyt Pariisissa äskettäin. Minä en ole johonkin pitkään aikaan käynyt, mutta kun aiemmin siellä vaihdoin junaa, niin olin järkyttynyt, miten paljon ihmisiä nukkui ulkona boulevardeilla, jossa teidän mielestänne ei ole ongelma, en tiedä mikä on. Ja kun puhutaan nuorista, niin nuoret tukevat Brexitia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja yhä useammat Ranskassa ja muualla. Oletteko samaa mieltä? Kyllä, viiva. Edustaja Weber. Äh, Itse asiassa erityisesti sanottuna Tämä ei ole sen arvoista, että vastataan tällaisille populisteille, että annetaan heille lisää puheaikaa. Ehkäpä jatkokannalta tätä pitäisi miettiä. Kuitenkin tämä osoittaa selvästi tämä puheenvuoro. Hetki, herra Weber, keskeyttää puhemies. Niin tämä osoittaa, miten populistit ja ekstremistit työskentelevät, he vääntävät ja kääntävät totuutta, yksinkertaistavat elämme maailmassa, jossa meillä on monimutkaisia aiheita. Sen takia meidän pitää käydä tätä tietämme eteenpäin. Kiitos. Niemand. Edustaja Weber, kukaan tässä parlamentissa ei kenenkään ole pakko vastata kysymykseen, aina voi kieltäytyä, että en halua vastata kysymykseen. Mutta huomaatte, että kysymys kysytään ja vastausta ei ole toivota. Kollegoiden pitää pohtia tätäkin parmitissa. Kiitoksia. Tämä kohta on käsitelty loppuun.